että näiden arvojen pohjalta. Ja nämä arvot ovat voima, pikemminkin heikkous. Ja Eurooppa eh, näyttää tätä voimaa nyt. Tämä on vahvuutta, Beko. Mitä me ajattelemme tietosuojaa asetuksesta? Me emme kerää tietoa teistä. Me konetämme eh, yksityiselämään. Me olemme ainoa hakokone aitohakokonne, jotka kunnittaa henkilötietoja. Uskomme suunniteltuun yksityisyyteen, koska lähtökohtaisesti infrastruktuurimme kunnioittaa ää, yksityis sitä artikla 25 mukaisesti yleensä tietosuoja-asetuksessa. Minusta tietojen pitä, haukkujen täytyy olla henkilökohtaisia yksinkertaisesti syystä, koska hakuhistoria on erittäin herkkä. Se kertoo kaiken sitä, mitä olette. Se kertoo, mitä poliittisia, seks, sosiaalisia preferenssejä teillä, minkälaiset ovat tulonne, minkälainen on koulutuksenne, se kertoo, oletteko terve tai sairas. Lähes kaikki ihmisestä on tiedettävissä hakukonetietojen avulla, jota meillä on teknologia, jotka antavat mahdollisuuden tarjota teille hyvät, hyviä tietoja, erittäin hyviä vastauksia keräämättä henkilötietoja. Ja ideamme on, että henkilötietoja täytyy teknologisesti kunnioittaa, mutta kuitenkin antaa hyviä tuloksia keräämättä henkilötietoja siis tältä pohjalta, tältä yksityiselämän kunnittamisen pohjalta. Me keräämme valtavasti tietoa internetistä. Me voimme käyttää tekoälyä kompromettoimatta teidän henkilötietoja. Ja idea, että keinoäly vaatisi henkilöitä, niin sitten vaan kielen väärinkäyttöä. Tietysti me tarvitsemme tekoa valtavasti tietoa, muuten voimme peittää teidän henkilökohtaisen henkilön He, pieni esimerkki, jos ajatellaan lääketietoja. Totta kai me tarvitsemme teidän terveystietoja. Mutta ei minun tarvitse tietää, onko sinulla tai vai minulla flunssa. Mutta tätä täytyy käsitellä anonymisoidusti ja voimme lähettää tämän, nämä tiedot kenalun avulla lääkärille ja hän voi sitten... on, tämä on aito tapa kunnioittaa tietosuojanne. Tosiasia on, että se mitä eh, käyttäjällä tarvitaan se, että henkilötietoja kerätä ja tieto se seurataan. Niitä teitä identifioida teillä kerroissa ja käsittelyssä. Meidän globaali idea on, että tämä on aito vahvuus eurooppalaisen ekosysteemille. Eli meillä on eurooppalaiset arvot, me suojaamme toimijoita, koska Eurooppa ei ole bisnesvastainen, mutta me suojelemme myös kuluttajia. Ja kaikissa tapauksissa me haluamme suojella kuluttajaa ennen bisnestä. Meidän tapauksessa kaikilla menee hyvin. Kasvamme hyvin. Käytämme teko, keinoälyä, tekoälyä. Emme me säilytä henkilöä tieteemme kunnioitamme täydellisesti yleistä tietosuoja-asetusta. Ja tosiaan siellä, että bisnesmallista ne riippuamme tietojen keryy. Erityisesti sellainen, joka tapahtuu kuluttajan huomaamatta, haluamme tehdä lisärahaa, ei rahaa, vaan lisärahaa, ekstraa. Sehän totesi. Google sanoi, että tietosuojastus ei kata sitä sen takia, että 80 prosenttia sen tulosta tulee alueellisista. Käytätte iPadilla, teette haun, klikkaatte Fnackia tai muuta. Tämä klikkaus tuo rahaa hakukoneelle. Ei minä tästä tietoa ole aikoinaan pieni hetero tai gay, oikeistolainen, vasemmistolainen kristitty, muslimi, ei, ei siitä ole mitään väliä. Klikkaus, joka laskee. Googlekin sanoi näin, että kvantin omistajana sanotaan, että se on oikeassa. Olen sanonut kuusi vuotta jo näin. Ei me tarvitse tietoja, ne tehdäänkö rahaa ja me teemme rahaa. Sanoin, että tänään. Nyt se sanovat, että, että tarvitsee henkilötietoja AI-ta varten, että tämä on aito ongelma. Euroopan teknologia, minä sanon teille, ja tässä tälle vuoden kuluttua emme tarvitse henkilötietojanne tekoälyä varten, vaan tarvitsemme valtavasti dataa. Eli yleinen tietosuoja asetus, kun nyt Euroopan ja muiden pitää sopeutua siihen. Ihan normaali, kun käyttää sovellusta, saadaanko sen säätiedot, ja säätiedot Ettäkää kaikkia kontakteja, kaikkia tietoja teistä sieltä, missä päin kaupunkia olette, uudelleen myytäviksi. Eikä myydä johonkin reaaliaikaisesti jonnekin muualle. Ja tässä on nyt vasta, että te tiedä, että teidän henkilötietoja kerätään. Tällaista me kontissa teidän, me, ja olemme vastaamme kaikkiin kysymyksiin. Ja kovasti kiitän Ranskan parlamenttia. Ranska eilen äänesti artiklasta 17a, joka käsittelee suojaa toukseen integroimista ranskalainsäädäntöä. lainsäädäntöön. Kyllä sitä, että kun tavatte kännykänne, eh, sillä on asennettu erilaisia ohjelmia ää, lähtökohtaisesti, mutta tänne kun avaatte, niillä on toisenlaiset velvollisuudet ja kuluttajilla on käyttää valitsevanne äh, hakukonetta. Se voi olla amerikkalainen me, tai me tai mikä tahansa muu. Thank you very much, Mr. Leandri. Kiitos oikein paljon, Erik Leandri. Seuraavaksi annan puheenvuoron Niini Marnaulle. Kymmenen minuuttia maksimissaan, olkaa hyvä. Thank you, dear Mr. Chairman, dear... Kiitos puheenjohtaja, Hyvät parlamentin edustajat, kansalliset parlamentin jäsenet, komission edustajat, kiitokset, olen täällä. Saan puhua tässä tilaisuudessa yleisen tietosuojastovaikutuksista. Minä olen tutkijassa tutkimuslaitoksessa, joka käsittelee IT-turvallisuutta tutkimuksessa. Keskityn nimenomaan lain ja teknologian liittymäkohtiin, yksityisyyteen ja IT-turvallisuusratkaisuihin. Tähän minä tulen keskittymään siinä, miten tutkimus on edistynyt ajatellen maan yleistä tietosuojasetusta ja sen vaikutusta. Sanoisin, että yleinen tietosuojasetus määrittää teknistä innovaatiota. Sen tästä muutaman esimerkin. Direktiivissä pääsessä keskityttiin siihen, miksi käsitellään henkilötietoja. Nyt yleistietosuojastuksessa käsitellään enemmänkin riskipohjaisesti sitä, miten tietoja käsitellään. On muutama avainvaatimus, jotka sisältyvät tähän astuksi, jotka vaativat sitä, että on ajantasainen tekninen organisaatio, teknisiä organisaatioita toimia, ennen 25 ja 32, jossa tiedon valvojaa pyritään ottamaan huomioon ajankohtainen tilanne ja ottaen huomioon, mitä teknisiä riskejä täytyy, teknisiä täytyy soveltaa ajatellen riskejä yleisesti ottaen se myöskin merkitsee sitä, että kun sovelletaan tietoja etnisiä toimenpiteitä, tietojen käsittely voi osittain tai kokonaisuudessaan olla sellaista, että se ei liity asetuksen kohdealaan 20 tuossa kappaleessa 2016, että tämä ei koske anonyymejä tietoja, tämä asetus, ja artikla 11 todetaan, että valvoja voi käsitellä henkilökohtaisia tietoja helpotetuissa olosuhteissa, jos käsitellään vain tietoa, joka ei mahdollista subjektin identifiointia. Nämä koskettavat minun tutkimusaluettani ja minusta meidän yhteinen vastuumme sekä tieteessä että teollisuudessa edistää tätä valitsevaa asioiden tilaa. Ajattelemme noin yksityisteknologiaa ja turvallisuusteknologiaa. Minusta kun yksityinen yksityisolut asioita on tutkittu vuosikymmeniä siitä lähtien, kun hyväksyt tehtiin 2016 yleintiedotusasetus, minä olen kokenut, että on ollut huomattavasti lisäyttynyttä kiinnostusta yksityisyyttä vahvistaviin te- teknologioihin ja toiseksi tie- näiden teknologioiden tieteellisen edintämiseen ja myöskin on tullut lisää julkaisuja, konferensseja, puheenvuoroja, erilaisia hankkeita yks- yksityisyyden alueella. Näistä muutaman esimerkin. Ensinnäkin et- anonymisoivat tekniikat ja niiden eteneminen, mikä on erityisen kiinnostava minun kannalta, ja se on hyvin vaikea saavuttaa silloin, kun on yhä enemmän tiet, esteitä siinä, miten tapahtuu yhteyksiä suuren ison datan aikana. Mä muutamissa tapauksissa, joissa anonymisointi on voitu varmistaa, ja siltä kuitenkin voitiin määritellä, keitä olivat henkilöt, jotka olivat jotenkin tiedosta. Oli kysymys tiedoon, nyt huomattavasti viime vuosina, ajatellaanpa tässä vaikka uusia anonymisointiteknejä, eriyttävä yksityisyys, differential privacy. Minä olen huomannut, että on myöskin kiinnostusta, ei, ei pelkästään tutkijoiden piirissä, vaan myöskin yhtiöissä, jotka haluavat käyttää yhteistyötä meidän kanssamme ja myöskin myrkin käyttämään tätä uusinta anonymisointitekniikkaa ja harjoittaa yhteistyötä hankkeiden puitteissa, joiden kautta sovelletaan näitä tekniikoita todellisessa tuotteissa. Valitettavasti me vain näemme tämän äh, vaatimuks, tällaisia vaatimuksia tulevan vain suurista yrityksistä. PK-yritykset ovat jääneet jälkeen. Ja minusta tämän kiinnostuksen, joka koskee kaikkein uusinta teknologiaa, myöskin siirtyvän PK-yrityksiin, niin että poikkeyritykset myöskin haluaisivat harjoittaa yhteistyötä tutkijoiden kanssa näiden tekniikojen soveltamisessa. Myöskin vaatimukset, jotka liittyvät äh, tähän yleisten suosituksena ovat asioita, joista keskustellaan kaikkialla. Ne vaikuttavat myöskin eh, keskusteluja suurissa turvallisuuskonferensseissa, myöskin yksityisyyskonferensseissa. Tehän tiedätte kaikki tämän eh, is... kokoketjuteknologian ja siitä keskustellaan potentiaalisena ratkaisuna kaikissa sovellutusalueissa, e-hallinnoista aina e-terveyteen, mutta sen piirteet, jotka liittyvät sen salaimistekniikkaan, ovat ristiriidassa osittain eh, yleisen suojastuksen kanssa. Ja tässä pitäisi olla siitä, että ikuiset tiedot on suojattu, mutta miten tämä liittyy siihen, että kuitenkin subjektilla on oikeus, että tieto unohdetaan, joko pitäisi hävittää tiedot tai ja kuitenkin se, se pitäisi jäädä unohduksiin, mitä tulee tietoja valvovaan tahoon. Nämä ovat ehdotuksia viime vuosina, joita olen tehnyt, joilla voitaisiin katsoa tätä mahdollisuutta, niin, että voitaisiin poistaa näitä lohkoja tieto yhteisö on tietoinen siitä, mitä tapahtuu yleisessä tietosuojaesityksessä, vaikka on tiettyjä haasteita siinä, miten tämä oikeudellinen juridinen teksti muuttuu varsinaisesti tekniseksi ratkaisuksi, niin niitä kuitenkin pyritään toteuttamaan teknologian alueella näitä vaatimuksia, jotka ovat asetuksessa. Vaikka minä olin aika myön, hyvinkin myönteinen siitä, miten Ylen tietosaistus on vaikuttanut asioihin, kuitenkin jäi jotakin haasteita minun mielestäni. Nämä haasteet koskevat eri sidosryhmiä, jokaista sidosryhmää, nimittäin valvovia ilmiä, viranomaisia myös jo lainsäätäjiä. Haluaisin ottaa jotakin asteita esille ja olisin valmis keskustelemaan näistä teidän kanssanne. Me haluamme lisää, tarvitsemme lisää tutkimusta, joka on tieteenajat ylittävä ja riskinhallintaa. Tutkijat ovat pyrkineet etsimään tällaista hyödyllistä työkalupakkia, joita voitaisiin käyttää teknologian käyttämisessä, mutta me käytä samaa sanastoa. Meidän täytyy tehdä tietotajat ylittävää ponnistelua, jotta nämä julkiset vaatimukset muuttuvat eh, nimenomaan teknisiin eh, vaatimuksiin, vaatimuksiin että meidän pitää edistää myöskin eh, teknologiaa, esimerkiksi sprint coding, ja me, me, täytyy, me täytyy myöskin harjoittaa yhteistyötä standardeja. matriksin osalta niin, että voimme katsoa, mitä ovat ne haasteet, joita, jotka kohdistuvat tietoon subjekteihin ja tätä kautta voidaan helpottaa työskentelyä ja harmonisoida sitä kautta Eurooppaan. Olisi myöskään ne parhaita käytäntöjä ja suuntaviivoja eh, tietosuojaviranomaisille. Eh, on lukuisia artikkeleita, joissa on huomioon se, mikä on viimeisen ajan tasainen tieto. Tämä on epäselvää jopa tutkijoille – puuttuu tällainen tiivis määritelmä ja se johtaa siihen, että tapaus tapauksesta päätetään se, mikä on viimeisintä. Siitä päättävät tuomioistumit, jotka joutuvat tekemään ratkaisuja tapauksessa, jossa on kysymys tietosuojaa viranomaista. Haluaisin, tietoviranomaiset olisivat ennakoivia toiminnassa ja ne itse laatisivat suuntaviivoja. Jotkin kansalliset tietosuojaviranomaiset tekevät tätä, mutta kysymys on pelkästään jostakin irrallisista aiheista, ja tätä oli harvoin saatu kokonaisuudessaan kautta Euroopan unionin. Jotta voitaisiin tukea prosessoijia ja valvojia, olisi parempi, että olisi selkeitä, loistavia, hyviä käytänteitä, joiden pohjalta voitaisiin suuntautua. Olisi hyvä nähdä kansainvälisiä standardeja yksityisyysteknologialle niin, että voitaisiin nähdä, miten tämä uusin toimii nimenomaan turvallisuustoimissa. Tämä koskisi sekä tietosuojaviranomaisia, e, tekniikkaa ja muita sidosryhmiä. Ja miten sitten saadaan aikaan parhaita käytänteitä? Se voisi olla asia, joka voisi liittyä esimerkiksi, tässä löytyy kilpailu, joka liittyy siihen, miten ne käy, matkapuhelimissa voitaisiin käyttää lisätä turvallisuutta, ja meillä on mielenkiinnolla, mikä on tulos tästä, koska nimenomaan tässä tarvitaan nimenomaan hyviä käytänteitä ja äh, turvallisuutta, joka on suunniteltu valmiiksi mukaan. Ajattelen sitten teknisiä innovaatioita ja tietosuojelua ja tiedon varmuutta. Olen nähnyt, että lukuisissa jäsenvaltioissa on olemassa lainsäädäntöaloitteita, joilla pyritään aikaan tiukempaa lainsäädäntöä tietojen väärinkäyttöä vastaan nimenomaan kyberrikollisuutta vastaan nimenomaan yksi luvatonta IT-käyttöä tai tietojen yhteyksien luomista, esimerkiksi nimenomaan terveyttä koskeviin tietoihin. Ja tämä nousi esille Saksan tietosuojaviranomaisten konferenssissa. Tämä liittyy esitykseen, jonka Saksan liittohallitus on tehnyt, joka liittyy lainsäädäntöön, joka liittyy tietojen yhdistämiseen, jotka, tietoja, jotka ovat tärkeitä tietoa, terveystietoa. Tämä näytti aluksi järkevältä, mutta kuitenkin koettaisiin, että lainsäätäjät, politiikan harjoittajat miettisivät, mitä riskejä näihin lainsäädäntöaloitteisiin voi liittyä. Tutkijat mitään usein tarvitsevat tällaista vapautta, vapautta hyökätä se järjestelmä vasta löytääkseen heikkoja kohtia IT-järjestelmistä ja, ja, ja pyrkivät linkittämään tietoa löytääkseen heikkoja kohtia myöskin silloin, kun on kysymys oletuksista, jotka liittyvät eh, yksityisyyteen. Aivan lyhyt esimerkki, lopetan puoli minuutin sisällä. Kollegani saisivat selville, että että se, että kun on pitkään uskottu lääketieteellisessä että epigeneettinen tieto olisi enimmäkseen anonyymiä, ei ollutkaan totta, koska jopa tällainen tieto vaikka se muuttuu aikaa myöten, mahdollistaa sen, että voidaan identifioida henkilö, jonka tiedosta on kysymys. Olimme yhteydessä Saksan syöpätutkimuslaitokseen, jolla on valtaisa tietokanta, ja saimme tämän johtopäätöksen selvitettyä ilman, että me kuitenkaan sitten linkitimme tiet, jos tämä liikittäminen ei olisi ollut laillista, me emme olisi koskaan voineet saada selville tätä riskejä, josta kukaan ei ollut niin joten tutkijoiden täytyy voida löytää riskit, eikä pidä pyrkiä teke, puuttumaan eh, tutkimuslähtökohtiin uudella lainsäädännöllä vaikeuttaen sitä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Toinen loistava puheenvuoro. Ja sitten viimeisenä Rob Breitbart. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että annatte minulle mahdollisuuden osallistua tähän kokouksen yleisestä tietosuoja-asetuksesta tänään. Kuten aikaisemmin on sanottu, kymmenen päivän kuluttua pitkä odotus päättyy ja tämä uudistus EUn tietosuojalainsäädännössä saadaan toteutumaan. Olen ollut tässä työssä mukana vuodesta 2011. Aikaisemmin olin Alankomaiden tietosuojan valtuutussa töissä ja nyt olen ollut nimitissä, joka on kanadalainen yksityisyyden tutkimusta ohjelmistoa tutkiva ja laativa yritys, joka pyrkii vastaamaan tietosuoja kysymyksiin ja tilivelvollisuuskysymyksiin. Yleinen tietosuoja etus on tärkeä lainsäädäntö. Useiden vuosien ajan näissä piireissä ei oikein muusta puhuttukaan kuin yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Ja sekä julkisella että yksityisellä saralla huolehditaan nyt tiukasti töitä tehden siitä, että voidaan täytäntöönpanna tätä kunnolla ensi viikon loppuun mennessä. Kaikki eivät ole heränneet kuitenkaan ihan viime viikkoina vasta, mutta on totta, että viimeksi kuluneet viikot ovat osoittaneet, että yhä useampi yritys herää siihen, että yleisen tietosuojasetuksen takia on tehtävä jotain. Yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Tämä voi olla yllättävää siksi, että yleinen tietosuoja-asetus nähtiin kehityksenä eikä vallankumouksena niinkään, mutta jopa sellaisille organisaatioille, joissa suhtauduttiin vakavasti jo vuoden 1995 direktiivin ja kansallisten tietosuojasääntöjen mukaan. Tämä on ponnistelu. Tuhansia tietojen prosessointisopimuksia uudistetaan, tutkitaan mahdollisia sääntöjä, jotka liittyvät mahdollisiin tietojen rikkomuksiin, tietosuojarikkomuksiin. Tähän mennessä tätä työtä on tehty usein manuaalisesti yhden henkilön vastuulla tai pienen ryhmän vastuulla. Yleisesti ei ole hoidettu näitä tehtäviä koko toimisesti Yleinen tietosuoja-asetus on kuitenkin muuttanut ajattelutapaa monissa organisaatioissa ja ajattelutavassa. Minun mielestäni ajattelutavan muutos liittyy tilivelvollisuusvaatimukseen, jotka löytyvät artikloista 5 ja 24 yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Organisaatioiden on nyt sisällytettävä tietosuojakäytänteet toimintaansa ja niiden on voitava osoittaa, että noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia kaikilla organisaation tasoilla. Se, että yksityisyys jätetään yhden henkilön hoidettavaksi jossain takahuoneessa, ei ole enää riittävää. Yleinen tietosuoja-asetus on aiheuttanut muitakin uudistuksia. Erikoistunut ohjelmisto on ollut monilla osastoilla tilinpidosta henkilöstöhallintoon ja nyt saadaan myöskin ohjelmista tukea yksityisyyden suojaan. Nimitissä olemme tehneet työtä tämän hetken eteen yli 15 vuoden ajan. Lähdimme online-tietokannoista ja tarjosimme näin vähän näky, näkymää siihen, minkälaista tietosuojalainsäädäntöä maailmassa. Tällä hetkellä on yli 770 eri lakia maailmassa. Lisäksi on tuettu ohjelmia, jotka noudattaisivat tietosuojasääntöjä riippumatta siitä, millä oikeudenkäyttöalueella yritys toimii. Mutta yleinen tietosuoja asetus mielessä on kehitelty uusia ohjelmistoratkaisuja, jotta organisaatiot voivat kehitellä ja jatkaa aktiviteettien rekisteröimistä, että voidaan todeta, missä on yksityisen liittyen yksityisyyteen liittyviä riskejä voidaan huolehtia kunnollisesta oikeudellisesta perustasta tietojen käsittelyyn. Jos katsotaan yleistä tietosuoja-asetusta innovaation kannalta, se pakottaa meidät ja kilpailijat luomaan uusia ajatuksia jotta organisaatioiden on helpompi noudattaa näitä uusia sääntöjä. on helpompi noudattaa siksi, että tietosuojasta huolehtiminen ei ole mielestäni koskaan yksinkertaista eikä ihan mustavalkoista. Meidän tavoitteena on myöskin se, että täysin automatisoida sääntöjen noudattamista. Se mielestäni ei ole edes mahdollista. Tietosuojalainsäädäntössä on normeja, se vaatii aina ihmisen arviointa, mutta älykäs ohjelmisto, joka perustuu tuntikausien tutkimukseen, voi yksinkertaistaa tätä prosessia ja säästää aikaa. Meidän tutkimusyksikkömme valvoo päivittäin lainsäädännön kehittymistä, suuntaa antavia päätöksiä ja oikeuden päätöksiä. Tämä mahdollistaa sen, että luodaan tietokannat, jossa on asioita, joita pitäisi tehdä ja toisia, joita pitäisi välttää. Ja kun nämä yhdistetään muuhun työhön, me voidaan delegoida osa tietosuojatyöstä kollegoille tai voidaan ohjata heitä oikeaan suuntaan ilman, että tarvitaan laajoja koulutusohjelmia, jotka, joissa kerrotaan lainsäädännöstä. Erityisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme kehittelleet uudenlaisia menetelmiä, joilla voidaan tukea sääntöjen noudattamista ottaen huomioon sisäänrakennettu yksityisyyden suoja-vaatimukset jokaista operaatiota varten rekisterissä organisaatioita pyydetään katsomaan teknisiä organisaatiotoimia, joita käytetään kun henkilötietoja käytetään. Ja henkilötietosuojasta on tietenkin huolehdittava. Näin omistajat lähtevät pohtimaan tietosuojaa jo aikaisemmin. Ja näin siis voidaan sanoa, että yksityisen suoja sisään rakennettu. Lisäksi voidaan kertoa siitä, miten tietosuoja toteutuu tietyssä projektissa, miten huolehditaan sitä, että yksityisyyden suojasta on huolehdittu esimerkiksi rajoittain pääsyä ja miten voidaan huolehtia siitä, että yksittäisten oikeudet tulevat kunnioitetuksi. Asiakkaina on sellaiset organisaatiot, jotka haluavat suhtautua vakavasti yksityisyyteen ja tietosuojaan, niin miten haluaa auttaa näitä organisaatioita. Meillä on yleisen tietosuoja-asetuksen benchmark ja tiedämme, että on tärkeää tehdä tarkkaa työtä siinä, kun halutaan sisäänrakennettu yksityinen suoja. 48 yritystä on osallistunut tällaiseen benchmark-harjoitukseen, jossa halutaan nähdä, minkälainen status on täytäntöön pantu. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä toteutuu täysin koko organisaatiossa ja pysyy hyvällä tasolla. Prosessissa tarkoittaa sitä, että työtä tehdään tällä hetkellä, että siinä ponnistellaan, tai että toivotaan, että se on osa toivomuslistaa, mutta resursseja ei ole tämän yhden toimen toteuttamiseksi. Jossain tapauksessa tointa ei voitu toteuttaa, ei voida prosessoida esimerkiksi, jos ei käytetä alaikäisten tietoja. Ei tarvitse eri sääntöjä, jotka koskevat alaikäisten tietojen käyttämistä. Sisäänrakennettu yksityisyyden syö, suoja. 23 prosenttia organisaatioista ovat jo huolehtineet tästä, 48 prosenttia organisaatioista tekee tätä työtä edelleen. 27 toteaa, prosenttia toteaa, että tämä on asia, jota pitää hoitaa ja 2 prosenttia tämä ei koske. Ja sitten yksityisyys- ja tietosuoja hankkeissa, uusissa hankkeissa nähdään, että kukaan ei sano, että tämä ole relevanttia. 23 prosenttia pitää tätä toivottuna. 37 on jo täytäntöönpannu ja 40 prosenttia tekee työtä tällä hetkellä. Tässäkin nähdään, että organisaatiot edistyvät hienosti siinä, että huolehtivat siitä, että yleisestä tietosuoja-asetuksesta pidetään kiinni. Jos katsotaan edelleen, niin rekisteri, henkilötieto, rekisterin ylläpitäminen. Tässä on edetty hyvin 21 prosenttia organisaatioista on saanut työpäätökseen, 62 prosenttia tekee tätä työtä nyt ja 17 prosenttia sanoo haluamansa, mutta ei ole vielä pystynyt siihen. Ja tässä uskoisin, että suurin osa organisaatioista jää tuohon, on käynnissä kohtaan. Pitkälti on ymmärrettävä, että päivitykset ovat aina – tärkeitä artiklan 29 pohjalta. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä puhua tästä salaamisesta. Tässä ainoastaan 62 prosenttia sanoo täytäntöönpannissa 17 prosenttia, että tämä on käynnissä. Yhteenvedonomaisesti haluaisin todeta, että yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen aina vaadi erityistä ohjelmista aivan päinvastoin pienille organisaatioille, sellaisille, joilla on hyvin selkeät tiedon käsittelytoimet rajallisessa määrässä oikeuden käyttöalueita, niin voidaan käyttää vain taulukkotiedostoa. Mutta prosesseista voi tulla monimutkaisempia esimerkiksi siksi, että toimitaan monissa maissa ja silloin tarvitaan tai silloin nähdään, että erityinen ohjelmisto voi olla avuksi. Kuten tietosuojavaltuutettu esitti vähän aikaa sitten 25. päivä toukokuuta ainoastaan yksi virstanpylväs tässä kehityksessä. Nimittäin meillä on monia ajatuksia, joita kehittelemme lähivuosina ja me mielellämme teemme yhteistyötä asiakkaiden ja myöskin lainsäädäjien kanssa, että voidaan huolehtia tulevaisuudessakin tietosuojasta ja tämän asetuksen noudattamisesta. Kiitos ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Kollegat, nyt voitte esittää kysymyksiä ja puheenvuoroja. Käsittääkseni parlamentin puhemies Tajani on myös tulossa tänne. Hän voi, haluaisi näin antaa tukensa ja sanoa muutaman sanan tästä aiheesta. Hän on käsittääkseni tänne tulossa. Ja kun hän tulee tänne, niin luvallanne voimme ehkä antaa hänelle puheenvuoron, että hän voi lausua muutaman sanan. Mutta hän ei ilmeisesti ole vielä paikalla, joten voisimme ottaa ensimmäisen kysymyksen kuulijoiden joukosta. Edustaja Spolittis Latviasta. Paikalta 75. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, and thank you for, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos hienosta esityksestä. Minulla on kysymys Rova Marnalle ja myös herra Leandrille. Herra Leandri, kiitos, että kerroitte, mitä Ranska on tehnyt ja Tästä kerrotaan, että Ranska on hyväksynyt tuota lainsäädäntöä, mutta kun puhutaan haasteista, kysymys ei ole vain algoritmeista, mikä on tämän hetken tilanne. Aikaisemmissa esityksissä kuulimme, että on monia asioita, joissa olemme perässä, koska teknologia etenee niin nopeasti. Jos puhumme AIsta, onko sillä lainsäätäjille? Tarvitsemmeko enemmän insinöörejä meppeinä? Tarvitsemmeko me perem- enemmän luonnontieteiden koulutusta? Sitten Marna on puhutaan haasteista, erityisesti lääketieteellisestä tutkimuksesta ja Saksan esimerkkeistä, joka saamme pohtimaan, että meillä on tämä klassinen liberal islamismin yövartijavaltion ongelma. Toisaalta haluamme luottaa tutkijoihin sitten lainsäätäjinä. Me haluamme, että tieto soitin toteutuu. Miten me löydämme ratkaisun tähän, miten ympäräneliöidään nämä, mitä Brexitissä tapahtuu, mitä tapahtui 2016 Yhdysvaltojen vaaleissa. Miten välttää lapsen heittämistä pois pesuveden myötä? Miten voimme ratkaista ongelmat? Mitä me saamme pitkiä metadata-tietokantoja? Thank you very much for that. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Kollegat, jos kirjoitatte muistiin näitä kysymyksiä, otetaan näitä muutama. Slovenian edustaja 147 paikalta. Kiitos. Olen yhtä mieltä siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Me tarvitsemme myöskin poliittisia toimijoita, me tarvitsemme kaiken kattavaa kriittistä ajattelua ymmärtääksemme, mitä on tapahtumassa. Minua on miellytty kovasti se lähtökohta, josta Ranska on lähtenyt toimimaan. Se on äh, esimerkki siitä, se, joka, asiasta, joka on hyvin yhteisöpäin artikla 25 kanssa myöskin ensimmäinen paneeli. Siellä puolalainen kollega sanoi, että me emme voi pakottaa ihmisiä soveltamaan jotakin, mutta meidän pitää kehitellä vaihtoehtoja kuitenkin. Ja minusta tämä on sellainen vaihtoehto. Sigfox, miten voidaan ymmärtää, miksi esineiden internet? Meillä on vaikkapa jäte astia, joka on joko tyhjä tai täynnä, kuinka monta kertaa päivässä, kuinka monta kertaa viikossa meidän pitää poistaa nuo tiedot, jotka siellä ovat. Me tiedämme, mitä merkitsee tietojen minimalisointi. Meidän pitää olla tietoa siitä. Myöskin ohjelmistoteollisuuden pitää ymmärtää se, että me tarvitsemme eh, niitä energiatietoja niin, että tekoälyssä tulee todellisuutta mutta tämä ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä, kuten naskalainen kollega sanoi. Ja sitten nämä PK-yritykset, Meillä esimerkiksi on maatalouden alalla osuuskuntia ja muita organisaatioita. On pk-yrityksiä ja muita organisaatioita, joilla on ongelmia. Ja minun kysymykseni on ennemminkin joka puhui tässä nimittäin, miten hänen, hän lähestyisi tätä, tältä kannalta myöskin esineen internetiä ja tietojen anonymisointia. Kiitos oikein paljon kahdesta loistokysymyksestä. Meillä on vielä pari kollegaa, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, mutta ne keskeyttäisin keskustelun hetkeksi. On hienoa, että Euroopan parlamentin puhemies on saapunut paikalle, Antonio Tajani. Hän on hyvin kiinnostunut tämän valiokunnan työstä, erityisesti yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Tämähän on valtavan tärkeä kysymys. Ja hän on pyytänyt, että saisi puhua hetken valiokunnassamme. Hienoa, että hän on kiinnostunut. Kiitos teille puhemies, että olette paikalla. Olkaa hyvä. Good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin kollegat ja hyvät kollegat kansallisista parlamenteista. On hienoa, että voin olla täällä tänään. Että voimme tehdä yhteistyötä tämän kolmannen osion aikana, kun parlamenttien välisessä kokouksessa käsitellään tätä tärkeää aihetta. Tietosuoja-asetus on tärkeä uutuus. Näin saadaan kunnolliset lailliset puitteet, joilla suojellaan kansalaistemme yksityisyyttä. Ensimmäiset säätelypuitteet, jotka liittyvät tietosuojaan. Mielestäni tämä on esimerkki koko maailmassa. Olen vakuuttunut siitä, että vuosien neuvotteluiden jälkeen yhteisneuvottelijat ovat löytäneet nyt oikean tasapainon innovaatioiden ja yksityisyyden suojan välillä. Yleinen tietosuoja-asetus – astuu voimaan tasan 10 päivän kuluttua 25. päivä. Toukokuuta saadaan yhtenäiset säännöt kaikille kansalaisille ja yrityksille. Näin harmonisoidaan kansalaisten yksityisyyden suoja koko Euroopan unionissa. Ja annetaan myös oikeusvarmuutta yrityksille. Tuore Facebook-tapaus on esimerkki siitä, miten tärkeää on saada uudelleen hallintaan digitaaliset alustat, jotta voidaan suojella yksityisyyttämme. Yritysten on kannettava vastuu tavasta, jolla tietoa käsitellään, mutta myös siitä, mitä julkaistaan, mukaan lukien valeuutiset ja laiton sisältö. Vapauteen liittyy aina käsi kädessä myös vastuu. Olen hyvin iloinen siitä, että tämä valiokunta on päättänyt järjestää kesäkuun alussa moni, monia kuulemistilaisuuksia sidosryhmien edustajien kanssa. Kuulemiset järjestävät mahdollisuuden Libelle, mutta myös Afkolle ja Jurille paremmin analysoida Facebook-skandaalia. Silloin keskitytään erityisesti siihen, miten voidaan pyrkiä vaikuttamaan vaaleihin, Euroopan parlamentin vaalin, vaaleihin. Zuckerberg on myös kut- kutsuttu parlamenttiin, me pyrimme huolehtimaan siitä, että Facebookin kanssa päästään sopuun ja saadaan Zuckerbergin Euroopan parlamentin kuultavaksi, koska me haluamme kuulla Facebookin historiaa Brexitin aikana, viime vaalien aikana ja haluamme myös tasoitella tietä niin, että saamme hyvän vaalitaistelun käytyä Euroopan vaalien alla vuonna 2019. Yhteistyö kansallisten parlamentin kanssa on ratkaisevan tärkeää. Näin voidaan vahvistaa Euroopan kansalaisten oikeuksia. Siksi uskon, että yhteistyö meidän LIPE-valiokuntamme ja teidän välillä on ratkaisevan tärkeää. Tulevaisuutta ajatellen Tämä on tärkeää. Minä tuen kovasti yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Ja se on tärkeää myös, kun pyrimme puolustamaan vapauttamme. Kiitos paljon, että tulitte Brysseliin. Kiitos, että tulitte Euroopan parlamenttiin. Kiitos paljon parlamentin puhemies. Kiittäisin sitä tuesta, että annatte tälle paljokunnalle. Myös tässä yhteydessä tietosuoja-asetuksen kanssa. Kiitos. He's a very good Mr. Moraes. Kiitos puheenjohtaja Maraisia. Nyt esittelijä Albrecht juuri pääsi paikalle, joten ihan loistava tilaisuus. Kiitos paljon puhemies. Kiitos ja mukavaa päivää. So, colleagues, that's the kind of interruption we quite like. Me pidämme kyllä täällä valiokunnassa tällaisista pikkukeskeytyksistä. Kaksi loistavaa kysymystä kollegoilta ja jatketaan nyt kysymyksillä edustaja Real Espanjasta. Olkaa hyvä. Muchas gracias, Kiitos puheenjohtaja. Rova Marnau on ottanut esille kysymyksen, joka on periaatteellinen, eli asetuksen vaikutus tutkimukseen, ennen kaikkea tutkimukseen, joka on eh, biometristä. Espanjassa tämä on ollut aihe, joka on aiheuttanut paljon keskustelua ja reaktioita lääketieteen sektorilta lähtien liikkeelle heti ensimmäistä lainsäädäntöehdotuksia, joita hallitus teki, jotka liittyvät siihen, että kansainvälinen lainsäädäntö olisi sopetettu vastaamaan asetusta ja tässä yhteydessä asetus on, ei ole aiheuttanut vaikeuksia. Tutkimuksen näyttää siltä, että se on tasapainoinen, mutta asetus liittyy siihen, miten on erilaisia takuita, joita täytyy toteuttaa. Joka tapauksessa on olemassa tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät lainsäädäntövaltioihin, joiden täytyy luoda sellaisia sellaista lainsäädäntöä, jossa mahdollisimman vähän rajoitetaan tutkimusta, ennen kaikkea nimenomaan biometristä tutkimusta. Meitä kiinnostaisi kovasti tietää, mikä on puhujien vaikutelma asiasta ja mitä on näkemykset muista maista. Saksassa tämä soveltamislainsäädäntö on siellä nyt erilaisia, erityisiä määräyksiä, jotka liittyvät tietojen käsittelyä silloin, kun on kysymys on biometristä, mutta haluaisin tietää muistakin esimerkkeistä. Olisi mukavaa, jos saisimme kuulla niistä, että ymmärtäisimme paremmin tämän kysymyksen tilan. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kopriva, Tsekin tasavallasta. Kiitos puheenvuorosta. Tsekissä Olemme tietysti myös pohtineet tätä kysymystä. Meillä oli tietysti alussa vähän ongelmia. Koimme, että ehkä meillä ei ole kunnon välineitä lainsäädännön transponoinnissa. Ja me saamme apua myös konsult teiltä apua ja he sanoivat, että tämä, tämä hätäisi vaikeuksia PK-yritykselle, mutta että tämä oli tilanne jo nykylainsäädännön kanssa, mutta, mutta sitten ymmärsimme, että ei tässä ollut kauheasti uutta eikä paljon her, mistä hermostua. Ja tämä tarjoaa myös lisäoikeuksia kansalaisille ja kansalaiset alkavat ymmärtää äh, äh, tietosuojan asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Ihan samalla tavalla kuin henkilödataan ja henkilötodistuksiin ja ja ihmiset ymmärtävät, että ihan kaikkea ei kannata mennä kertomaan tämän paljastamaan. Ja on annettu, alettu ymmärtää, miten Facebook ja Google ja muut käsittelevät dataamme. Ja että valtionkin on oltava seurattava ja kunnioitettava kansalaisten yksityiselämää. Ja ihan sama yksityisellä sektorilla. Että tämä kaikki pitää ottaa huomioon. Ja on myös tarkasteltava tietojen prosessointi. Kiitos huomiosta. Thank you very much. So now we turn... Kiitos oikein paljon. Ja nyt puhujat saavat vastausvuoron. Lähdetään Mikkelle. Erik Leandrista, olkaa hyvä. I will start answering on the AI. Vastaan ensin tähän AI-kysymykseen. Totta kai me, me tarvitsemme lisää tutkijoita, mutta meillä on parhaita planeetallamme jo. Mukaan lukien ne, jotka ovat luoneet koko keinoilleen. Se, mitä tässä vaaditaan, on se, että me pystymme pitämään heidät eurooppalaisissa yrityksissä. Ja siihen on helppo ratkaisu. Täytyy olla yrityksellä on eettiset arvot. Ja voimme saada tutkia näihin yrityksiin, ja se saavat parhaan tutkimus ympäristöön, niin mahdollisuuden soveltaa teknologiaa. Jos olette tällainen massadatayritys niin kuin me, ja sitten pelaatte kenelle kanssa koko ajan, niin teillä tällä vahva infrastruktuuri sille. Ja sitten täytyy tarjota peta, baitteja dataa, joka kanssa leikkiä. Ja sitä me pystymme tarjoamaan. Ja silloin me saamme ihmisiä töihin, jotka normaalisti menemme Googleen ja Facebookiin ja muihin isoihin yrityksiin. Mutta kun Ranskassa esimerkiksi Ranskassa Facebook on lanseerannut ää, tämän tekoälydietokeskuksen. Se, mä, he vaan käytävät Inrian puolueen kansallisen tutkimuskeskuksen poliisit nappaavat 15 parasta tutkijaa, äh, hankivat rakennuksen Pariisissa ja sanovat, että no niin, nyt me teemme. Te, ole? Mutta tulevat tänne, nappaavat ihmisiä, jotka, jotka olemme kouluttaneet. Ja yhdistetään järjestelmää. Heillä on semmoisia fantastisia hyviä ideoita niin kuin Cambridge Analyticalle. Eli meidän täytyy käyttää paljon varoja koulutuksiin. Täytyy auttaa tutkijoita ja insinööriä työskentelemään maksimaalisen datamäärän kanssa parhaalla teknologialla. Mutta mikä on tärkeää, mikä on tärkeää, kaikkein tärkeää, heillä täytyy antaa mahdollisuus pelata eurooppalaisella He pitävät siitä. He haluavat työskennellä arvopohjaisissa yrityksissä. He haluavat työskennellä yrityksissä, joilla on eettisiä arvoja. Eurooppalaiset arvot ovat ihmisoikeusarvoja. Ihmisoikeudet eivät ole mikään mitätön juttu. Se on kyllä siitä, mihin meillä kaikilla on oikeus. Ja yleinen tietosuoja kir- kirjaa tämän. On tärkeää investoida yrityksiin, jotka kunnioittavat Euroopan lainsäädäntöä. Koska me tarvitsemme viimeistä teknologiaa ja tarvitsemme u- uutta teknologiaa. Mutta älkää ajatelko, että, että pistämme rahat koulutukseen olisi yksin riittävää sille, että ihmiset työskentelevät Euroopan yrityksessä. Koulutusta keinoilla tarvitaan, mutta yrityksen pitää investoida, kun ne kunnettavat arvojamme. Koulutuksesta annan kollega vastata. ja ehkä ja tutkimusta myös. Like the, uh... Minäkin haluaisin vastata tähän valvontaan As dilemmaan, josta puhuit, eli jos tiedonvalvojina, kun me teemme tutkimusta, meitä sitovat äh, periaatteet, jotka liittyvät siihen, että yksityisyys on se, mikä, mistä lähdetään liikkeelle, artikla 89, koskee määräyksiä liittyvät tutkijoihin ja myöskin IT-tutkimuksesta voidaan sanoa, että se on vertailukelpoista katsottuna siihen, mitä on lääketieteen alalla, eli on tällainen pakollinen eettinen arviointi suurista hankkeista, käsitellään isoa tietoa, isoa dataa. Cambridge Analyticalla oli tutkimuspääsy tietoon, että oli Facebookissa, eikä heitä ollut kunnolla arvioitu, joten haluaisin tällaisen eettisen lautakunnan, joka tulla katsoo tutkimushankkeita ja antaa oman hyväksyntänsä ainakin eurooppalaisissa tutkimushankkeissa pitäisi olla mukana tietosuojeluviranomaisen, joka tekee työtä meidän kasveja ja katsoo, että tutkimushankkeessa toteutetaan tätä yksityisyyttä luonnollisena osana sitä. Ja haluaisin myöskin tarttua espanjalaisen edustajan esittämään kysymykseen, nimittäin yleinen määräykset saattavat olla tiukempia, kun me puhumme tällaisista Blue Sky iso data tutkimuksesta, jossa on myös sitä tiedosta, jossa tutkijat eivät ole edes varmoja siitä, mitä he vielä etsivät, ajatellen eri korrelaatioita, jotka tietosuojaviranomaisten ja tutkijoiden pitäisi esittää ratkaisuja siitä, miten eettinen vastuullisuus ja miten yleisen tietosuojastuksen arvot voidaan toteuttaa niin, että tämä tutkimushankkeet ovat mahdollisia, koska ne ovat tarpeellisia ja arvokkaita meidän yhteiskuntamme edistymiselle. On the, to answer about the Internet of Things. Uh... Sitten massa, massa internet, tällainen internet, internet of things. Se on kiinnostavalla lääketieteellä, mutta se tarkoittaa kaikenlaista dataa, mitä me voidaan saada kaikenlaista objekteilta. Ajatellaan parissa teidän netatmasta. En tiedä, tunnitteko se kiinnostava yritys. He tällaisen ilmastoobjektin, että voi pitää kotona kertoo teille tietoa esimerkiksi saastumisesta. Maailmanat miljoona tuotetta, jotka ovat kaikkialla maailmassa, äh, että te olette yhteydessä. Äh, Netatmoon saatte tilanteen kaikkialla maailmassa. Tässä, jossain tässä huoneen ulkopuolella Netatmo jokaisella kadulla on Netatmoa. Idea on, että jos koko tätä, tätä massaa ajatellaan, on kaksi tapaa kertaista. Saatte kaiket asiakastiedot, jotka ovat ostaneet. Tiedän, mitä huoneessa talossa tapahtuu, mitä hän tekee, onko hän huoneessa vai ei. Onko, onko lämpötila lämpimämpi, koska he tekevät jotain sisällä tai ei. Koita käyttää tätä objektia, jota näkisitte, mitä ihmiset tekevät kotona. Toinen tapa, joka on tietyn suojastuksen mukana. Ensin anonymisoimalla, kuka on NetAtman omistaja, väliäkö hällä. Onko se sinun tai minun asunto? Mitä väliä? Ainoa, mikä kiinnostaa, on sää. Minkälainen lämpötila? mittausobjektista tulee. Sitä voit ennustaa säätä tuolla kadulla. Tämä on käyttäjille höllistä. Mutta miksi sen pitäisi tehdä kenen NetAtmo laitteista on kysymys? Ja tätä me voimme soveltaa teollisessa internetissä, massa internetissä. Voimme pelata kaikenlaisella datalla keinoilla kanssa kaikenlaista objekteista voimme kerätä tätä. Me kvanttitieteellisessä etujen kanssa, se on äh, sähköä, sähköämivä yritys, lähettää tietää Milanosta ja Pohjois-Italiasta. Tätä meillä on. No se me noudatetaan yleistä tietosanastosta, tiedämme, oletteko vuonnossa museossa vai missä. Mutta ajattelkaapa sanoa ää, tätä automatisoituna. Me tiedämme, missä ää, polkupyörä on. Me tiedämme, missä ra- raitevaino on, jonka mä tiedämme. Me tiedämme, onko se auto ei, mutta te- tuntematta teidän henkilökohtaista dataa. Ja täytyy olla tämmöinen IoT-alusta, joka anonymisoi dataa, kun se menee sisälle ja käyttää dataa ja kantaa kaikille kuluttajille kaikilla maailman dataa. Tätä dataa voi hyödyntää sitten kaikkialla. Voimme antaa todellisia vastauksia. Tiedämme, onko kannata sinun vai minun. Meistä on tärkeää, että olla yleistä tietosuoja-asemasta. Näin, koska voitte pelata sitten keinovalon kanssa käyttämättä henkilödataa. Sitten terveydenhuollolla pihalääketieteellisessä tutkimuksessa tilanne on vielä pahempi, mutta minulla on kysymys teille kaikille. Mitä haluan puhua ranskaa, koska en halua tehdä virheitä englanniksi. Haluan puhua erittäin selkeästi minulle, kvantille, ja kaikilla on kysymys teille, Meillä on insinöörejä. Meillä on kenelle tutkijoita. Ja meillä on valtava alusta, meillä on valtava tiedon käsittely. Äh, Israelissa voivat tietää, onko joku solu, äh, syöpäsolu, pitäisi lääkäreiden tarkastaa tämän. Äh, täytyy yhdistää insinöörien, lääkäreiden, kenellä asiantuntijoiden kykyjä luoda alustalle kaikille, kenelle joka auttaa meitä löytämään asioita, joilla saa kytköksiä genomaan. Ja sitten tutkimukset, sairaalat ja lääkärit voivat todeta tätä. Ja voipa suora, mikä on se maailmassa, jossa on eniten, missä on parha, paras lääketieteellinen data maailmassa. Se on Eurooppa. Eurooppa se on. Ranskassa esimerkiksi, otan maassa, jonka tunnen hyvä. Ranskassa on parhaat käytettävät aineistot. Anonymisoimalla ne. Me voimme Euroopassa ja Ranskassa hyödyntää sitä sellaisella kuin kvantissa. Voimme tarjota teille parhaat kenelle tarjoamme tulokset, laitamaan tutkijoille, sairaalalle ja spesiaalista. Älkää uskota, että josta, kun täällä meillä Milanissa tietoja, Googlessa on, se on paskapuhetta. Meidän täytyy antaa tämä tietää ihmisille, jotka tekevät aitoa lääketieteellistä tutkimusta. Ää, ei, ei se silläkään välissä tapahdu. Me yhdistämme ja kenellä että meidän täytyy ehdottomasti annan sama data. Ja se mahdollistaa, että me lähetämme datan aidoille tutkijoille, aitoihin sairaaloihin. Ja että takaisin, että, että teitä kokonaisuudessa ei myydä vakuutusyhtiöille, luottoja, yrityksille ja kaikille, jotka haluavat tietää, että olette sairas. Ajatellaan vammaisia lapsia. Heillä on ongelmia elämässä, koska tämä vammaisuus näkyy kaikissa heidän datassaan. Minä toistan. me käytämme massiivisesti joukkodatalla kenellä tietämättä onko millä vai sillä flussa. Ja tämä on helppo todistaa. Sen pyydän teitä. Ei rikoita tietosuoja-asetusta maakohtaisesti, koska näin me kykenemme suojelemalla kuluttajia. Me voimme kiihdyttää keinoiden käyttöä ja se auttaa meitä säilyttämään ka- kaikessa lääketieteellisen datan käytössä kunnittamalla ihmisiä. You missed your calling as a politician selvästi politiikan aineesta. Lippu tietysti puolueesta. Ei pitäisi kannustaa ehkä teitä, kun ei oikein tiedä tänä päivänä. Koska puhuitte niin pitkään ja hienosti, saimme pari lisäkysymystä puolen aikana. Voisimmeko ottaa ne nyt vai pitäisikö siirtyä seuraavaan osioon? Ehkä poliisi direktiiviin. Pari kysymystä ja vastausta. Paul Breitbart ei myöskään saanut vielä vastausvuoroa. Pari kysymystä ja sitten Paul saa vastata ensin. Martin Teredano Espanjasta. Vendia Espanjasta myös. Martin Teredano ensin Espanjasta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Logisesti me kaikki olemme kuunnelleet teitä ja sen johtopäätöksen, että olemme prosessissa, jossa täytyy valvoa hyvin tärkeää valtaa yrityksiä, joihin on kerääntynyt tietoa, jotka ovat valta-asemassa suhteessa kansalaisiin ja myöskin valta-asemassa suhteessa valtioihin. Euroopassa historia on sitä, että olemme rajoittaneet valtioiden valtaa ja Olemme pyrkineet välttämään sitä, että valtiolla olisi tietoja, joilta voitaisiin vaikuttaa kansalaisiin, mutta nyt ne tiedot ovat yksityisillä yrityksillä, joilla on kaupallisia intressejä, eikä pelkästään yrityksiä tarjota palveluita, ja jotka voivat asettua kansalaisia vastaan. Olen hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, mistä täällä on puhuttu, mutta on tärkeää, että me voisimme tässä lainsäädäntöprosessissa silloin, kun käsitellään tätä asetusta, saamaan sellaisen välineen, jota Euroopan parlamentti voisi ohjata, jossa katsottaisiin sitä, miten jokainen maa hyväksyy oman lainsäädäntönsä, että voitaisiin katsoa sitä, miten on lain, tehty lainsäädäntöä niin, että minkälaisia uutuuksia on otettu käyttöön suhteessa alkuperäis, ja myöskin se, mikä on ollut alkuperäinen esitys ja mikä on lopputulos ja mitä olisi jo jos hyvä asetus, ja voitaisiin analysoida sitä niin, että voisimme toteuttaa hyvää lainsäädäntöä kehitellen tätä, kehittäen sitä tästä asetuksesta. Ja lopuksi vielä henkilönä, jota koskettaa jokin tauto, on, on, hän on hyvin huolissaan siitä, voiko joku käyttää hänen tietojaan, mutta saman aikaan näitä tietoja voidaan käyttää myöskin tutkimuksessa ja tällaisessa julkisessa terveydessä, eli kysymys on tietyistä asioista, jotka liittyvät siihen, miten suojellaan potilasta, potilaan tietoja, mutta tämä on hyvin tärkeä saavutus ja sen täytyy olla kuitenkin sellainen, että se on vakiintunut kaikkialla Euroopassa. Vindel, please. Kiitos ja edustaja Vindel. Kiitos puheenjohtaja. Minä palaan vielä kysymykseen, joka koskee biolääketiedettä ja tutkimusta ja niitä ongelmia, joita saattaa liittyä tämän asian kehittynyt. Totta kai vaatimukset, jotka liittyvät suostumukseen, eivät liitty merkiksi sitä, että aina olla täysin tietoisia asioista, et, mutta tämä voi muuttua todellakin toisaalta esteeksi biolääketieteelliselle tutkimukselle ennen kaikkea Espanjassa asetuksen mukaan pitäisi tällaiset tämä lainsäädäntö liittyvä käsittely, se liittyy lains, jäsenvaltioille, mutta, mutta lainsäädäntö, joka koskee terveydenhuoltoon meillä on laki vuodelta 2007 ja on myöskin asia, joka merkitsee, että voitaisiin tulkia laajemmin, mitkä ovat tutkimus, tutkimustavoitteet tai tutkimuksen syytöt, ja, jotka ovat poik- jo tästä normista näitä ei siis ole kun tämä asetus on näin avoin, täytyisi ottaa huomioon nämä eettiset komiteat, jotka käsittelevät tutkimusta, jotka autorisoivat ja mahdollistavat tutkimustyön se pitäisi pyrkiä siihen minun mielestäni, että pitäisi suojella tietoa tutkimusjärjestelmäksi. En ole yhtä mieltä siitä, mitä täällä on sanottu Marnaus siitä, että, että, että mikä että ongelmia, jotka vaikuttaisivat oikeusun. me olimme tekemässä lainsäädäntötyötä ja olimme tekemässä esitys, joka liittyy siihen, että tämä esitys siirtyisi osaksi Espanjan lainsäädäntöön, joten me emme vain kokoonnu katsomaan, miten me etenisi eteenpäin, joten me olemme osallisia tässä, me olemme tekemässä uutta lainsäädäntöä ja tämä uusi läki, se ja siihen liittyvä käytäntö, joka mahdollistaa sen, että voidaan löytää ratkaisuja tähän kysymykseen. Okay, thank you. Um, starting with... Kiitos. Ja sitten Breitbart. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kansallisten parlamenttien jäsenille näistä kysymyksistä. Ehkä voitaisiin lähteä lääketieteellisestä tutkimuksesta. Nyt ei tee paljon työtä tällä saralla, mutta yleisen tietosuoja-asetuksen johdantoson kappaleet voivat olla tässä hyödyksi, kun ajatellaan tutkimuksen soveltamisalaa ja hyväksynnän antamista. Johdantoson kappaleet antavat vähän joustonvaraa. Sen sijaan, että nyt lähdettäisiin nopeasti uuteen lainsäädäntöön, katsoisin, että Voitaisiin käyttää sen johdantosan kappaleita maksimiin asti, että voidaan tulkita yleistä tietosuoja-asetusta, koska lääketieteellisen tutkimuksen osalta erityisesti sanottiin, että hyväksyntä voidaan antaa laajemmin ilman, että täysin ymmärretään, mitä lääketieteellinen tutkimus tarkoittaisi. Ja sehän onkin vaikeaa, jos ei itse ole alan erikoisasiantuntija, ainakin minulle itselleni olisi. Ja sama koskisi varmasti sitä, mitä tietoa voidaan käyttää tutkimuksen kohteena missäkin tilanteessa. Joten uskoisin, että tutkimuksen osalta yleisessä tietosuoja-asetuksessa on vähän varaa, kunhan tietoa käytetään korrektisti, mahdollisimman avoimesti, mutta varmasti myös eettisesti. Ja tässähän syntyy vähän hankaluuksia kun vastapuolena on suuret yritykset, jotka eivät ehkä käsittele tietoja eettisesti tai eivät eettisesti toimi ylipäätään, vaikka heillä olisi eettisiä lautakuntoja ja niin edelleen, tai ovat riippumattoman valvonnan alla. Mutta kuten olemme nähneet myöskin tuoreesta tutkimustiedosta, jossa puhuttiin oikeutetusta legitiimistä edusta, jossa on monia tietosuojaviranomaisten päätöksiä, jotka osoittavat, että mitä suurempi laitos, sitä suurempi velvollisuus noudattaa lakia ja kertoa kohteille, mitä aikoo tiedolla tehdä. Eli yrityksestä riippuen vastuu voi kasvaa. Ja sitten kansallisen lainsäädännön seuraaminen. Yksi espanjalaisista parlamentaarikosta viittasi tähän, nyt juuri tekee tällaista työtä yhdessä tutkimushankkeessa. Tutkimme kaikkia täytäntöönpanolainsäädäntöä ja laitamme nettisivuillemme heti, kun ne kansallisella tasolla hyväksytään. Olen melko vakuuttunut siitä, että kollegat etsivät juuri käsiinsä tuorentaa ranskalaista lainsäädäntöä ja pyrkivät huolehtimaan käännöksistä. Kiitos ja lyhyet puheenvuorot pyydän vielä edustajilta Marno ja Leandri. Ihan lyhyesti, koska meidän on siirryttävä seuraavaan osioon. Olkaa hyvä. Täytyy sanoa, että on yhtä Paul Brighton-Partin kanssa. Myös se, että nyt nopeasti kiirehdittäisiin uuteen lainsäädäntöön, joka koskee ne kaikkia biomediteknistä tutkimusta, olisi liian varhaista tässä vaiheessa. Minä haluaisin nähdä, miten tietosuojaviranomaiset tut- soveltavat näitä yleisten vaatimuksia kolkien nimenomaan isoa dataa, Open Sky-tutkimusta, jota täytyy tehdä biolääketieteen alueella. Itse asiassa minä haluaisin nähdä, siis tämä on paneeli, joka käsittelee nyt teknisiä innovaatioita ja kehitystä, haluaisin nähdä muita ratkaisuja kuin – sellaisia, jotka perustuvat vain suostumukseen, vaan siihen, että tehdään työtä anonyymillä, anonyymia dataa käyttäen, soveltaen uutta tietologiaa, yksityistä oppimista, joka soveltaa, yhdistää tekoälyn ja valtaisen määrän dataa. Tätä voitaisiin katsoa käytännössä ennen kuin ryhtäisi pohtimaan sitä, olisiko laajempi suostumus, joka antaisi riittävästi suos, suojaa tiedoille. Teollisuuden näkökulmasta voin sanoa, että me työstämme dataa ja sitä ennen kuin lähetämme teille, on tapoja käsitellä lääketieteellistä puhtaasti eettisesti, ja yleisesti tietosuoja saapunut sairaalan lääkärille, ää, käytännön ihmisille – hän voi antaa teille parhaan hoidon. Tämä todella voidaan toteuttaa tällä hetkellä. Thank you very much. We... Kiitos oikein paljon. Kiitos puhujille todella sydämellisesti loistavista puheenvuoroista. Ja kiitos kollegoille. Tämä oli mielenkiintoinen osio. Kiitos. Nyt siirrymme seuraavaan ja viimeiseen osioon tänä iltapäivänä aiheena poliisidirektiivin täytäntöönpano. pyytäisin puhujia tulemaan tänne eteen istumaan. Joskus tätä pidetään vähän vähemmälle huomiolle jääneenä osiona tätä työtämme, poliisidirektiiviä. Se on kuitenkin tärkeä osa tätä pakettia. Oma poliittinen ryhmäni taisteli kovasti, jotta tämä olisi yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa edelleen paketissa. Vastustusta oli aikoinaan melko paljon neuvostossa. Siihen, tähän osioon kokonaispakettia, mutta se on tietenkin tärkeää, jotta saadaan harmonisoida tutru, säännöt sille, miten lainvalvonta viranomaiset käyttävät samalla tapaa henkilötietoja hyväkseen, joten tämä on hyvin tärkeä osa tätä kokonaispakettia. Tervetuloa viimeiseen osioon, Tiedän, että kaikkia väsyttää jo, mutta tässä voimme varmasti keskittyä hyvin tarkkaan juuri tähän tärkeään osaan kokonaistyötä. Yleinen tietosuoja-asetus ja poliisidirektiivipakettina. Christian Viises Vanberg, tervetuloa tänne. Hän on tietosuojayksikön päällikkö Tanskan poliisissa. Olivia Mikkol on komission oikeus- ja suoja-asioiden pääosaston tietosuojayksikön päällikkö ja Maja Smolcik Berliinin tietosuojatiedon vapausasiamies. Ensiksi puheenvuoron saa siis Christian Viises Vanberg. Kymmenen minuuttia nimillään, olkaa hyvä. Sorry, Siellä oikealla. Olkaa hyvä, anteeksi. Teillä on puheenvuoro. Kymmenen minuuttia. Kiitos kaikille vielä, että tulitte. Mange Paljon kiitoksia puheenjohtaja Moiras ja paljon kiitoksia valiokunnalle kutsusta puhumaan ää, tieto henkilödatan käytöstä poliisidirektiivistä viranomaisessa. Lähtökohtaisesti on hyvä tietää, äh, Tanska pystyy säilyttämään lähes yhteen Pori, Europoliin ja jos tämä poliisidirektiivi hyväksytään ennen ensimmäinen viesti 2017. Ja mä kerron joistakin kokemuksista, millä on Tanskan puolelta poliisidirektiivien käytännön soveltamisesta johdannomaisesta järjestyksen, hyvän järjestyksen hengessä toteutetaan virkamiehinä. Minulla oli mahdollista ottaa kantaa poliittisiin kysymykseen, esimerkiksi kysymykseen siitä, missä meidän poliisidirektiivimääräykset luovat hyvän tasapainon eri tar- tavoitteiden kanssa, joita tässä toteutuvat, kun toimivaltaiset viranomaiset käsittävät henkilötietoja, mutta tässä vaiheessa voin valiokunnalle kertoa, että omasta virastani kaatsaan Tanskan poliisissa. Sitä enemmän olen työskennellyt Tanskan tietosuojaviranomaisissa ja sitä ennen oikeusministeriössä ja jälkimmäisessä tehtävässä. Minä olin mukana myös neuvotteluissa tietosuojapaketista eh, niiden kuuden kuukauden aikana, kun neuvoteltiin Tanskan puheenjohtajakaudella vuonna 12. Minä johdan Tanskan poliisin ryhmää ja minä tuen Tanskan poliisia kokonaisuudessaan, ja koko, sen tietosuojadirektiivin noudattamista. Ja ennen kuin puhun siitä, miten tietosuojaa asetusta todetaan poliisissa, poliisiviranomaisissa, minä voisin todeta, että minun selkeä näkemys että näillä viranomaisilla on pohja, perustavasti hyvät lähtökohdat taata tietosuoja. Ja minun kokemus on ollut kahden vuoden aikana se, että poliisilla työntekijällä on erittäin suuri tietoisuus siitä, että tietoja täytyy käsitellä sääntöjen mukaisesti ja kohtuullisesti ja säännönmukaisesti. Poliisilla on lisäksi myöskin perusnäkemys siitä, että tiedon täytyy olla luottamuksia sekä tutkimussyistä se, tai koskemattomuuden suomiseksi. Ja ihan perustavasti on paljon yhteyksiä poliisin mahdollisuudessa kanssa toteuttaa niitä perustehtäviä ja säilyttää tietosuoja, luottamuksellisuus ja sitten toisaalta taas henkilökohtaisen koskemattomuuden kanssa. Ja sen lisäksi poliisit tietysti ovat, panneet paljon painoa sille, että noudatetaan lainsäädäntöä tehtävissä. Tämä nyt ei merkitse sitä, etteikö tämä direkt, poliisidirektiivi sisältäisi huomattavaa ja tietysti tärkeää tehtävää poliisille. Ja otan konkreettisen esimerkin, että heti direktiivin jälkeen ää, Äh, henkilöllä on oikeus saada henkilötiedosta, että poliisi tietää. Ja, ja tämä oikeus on olemassa äh, EU-tietosuojan äh, direktiivissä vuodesta 1995 lähtien. Ja kuitenkin tämä oikeusyökeinot ovat uusi piirre. Ja voi olla hankala tehdä, vetää rajaa siihen, että milloin tällaista tiedustelutietoa tutkintatietä voidaan antaa kansalaiselle. Ja toisin sanoen, olla vankalaa, kun tutkitaan rikosta, kertoa henkilölle, että häntä tutkitaan. Ja sen direktiivissä onkin mahdollisuus lykätä tiedon antaa, kunnes prosessissa ollaan myöhässä vaiheessa. On hankala määrittää, missä vaiheessa ää, tätä tietoa pitäisi antaa, kun on monenlaisia tutkintoja. Ja tämä on yksi teema, johon me palaamme vuosina ja meidän puolelta me pyrimme takaamaan sen, että me työskentelemme tavoitteellisesti. Kertaakseni poliisin henkilöiden käytöstä. Se voi tapahtua esimerkiksi kotisivulla tai erityisellä poliisipiirissä olevalla julistelma. Kerromme kansalaisille, minkälaisia oikeuksia heillä on ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä on tai minkälaisia valitusoikeuksia heillä on koskien henkilösuojaa. Toinen tärkeä poliisin direktiivinen alue, joka ollaan käytöksen merkitystä on suurten datamäärien massadatan käyttö. Niin kuin muilla yhteiskunnissa poliisiviranomaisetkin joutuvat käyttämään arvioimaan niitä riskejä, joita massadata tuo. Tässä yhteydessä poliisin, poliisin käsimys, jota inspiroi esimerkiksi kollegoiden kokemus Europolissa, kun se on toiminut sen robustin nykyaikaisen tietosuoja-astuksen puitteissa on se, että, että tehokas ja nykyaikainen datan käyttö on ratkaisevaa, että voimme vastata yhteiskunnan odotuksiin. On siis selvää, että valtavien datasettien käyttöön, kun niissä on henkilötietoja, astaa erityisiä vaatimuksia ainoastaan poliisin viranomaiselle, niille, jotka toimittavat niitä välineitä, joita käytetään analysoimaan ja työstämään dataa. Ja tässä näkökulmasta poliisin direktiivillä on ollut selkeästi myönteisiä vaikutuksia tietosuojan näkökulmasta. Öö, tästä näkökulmasta, joka nyt, tästä lainsäädännön näkökulmasta, joka nyt koskee poliisia, on, poliisi voi tästä selkeitä vaatimuksia välineiden toimittajille. Ja voimme käydä helpompaa vuoropuhelua. Ja sitten viimeisenä esimerkkinä siitä, mitä käytännön vaikutuksia täällä on ollut käytännön toimisella. Meillä on haaste luoda rajoja, missä miten tietosuoja-asetus toimii erityistapauksessa. Esimerkiksi henkilödatan käyttö no, yhteistutkimuksissa eurooppalaisella tasolla on meidän mielestä äh, vaikeaa aivan yksiselitteisesti määritellä, äh, mikä lainsäädäntö koskee, onko se tietosuoja-astus, paljon direktiivi vai jotkut erityisäännöt, jotka koskevat yksittäisiä oikeusjuttuja mitkä säännöt ovat voimassa, äh, edellyttää sitä, että konkreettisesti tulkitaan sääntöjä jutun puitteissa, selvitetään mikä on jutun tavoite tietosäännön kannalta ja on ehkä jotakin muitakin tavoitteita, jotka koskelevat äh, viranomaisten tavoitteita. Ja näiden haasteiden äh, ratkaiseminen merkitsee sitä, että viranomaiset käytännössä yhdessä laitavat käytännön seura- läpinäkyviä ratkaisuja ja se ei ole ainoastaan viranomaisen kannalta, mutta myöskin kansalaisten kannalta on tärkeää ymmärtää, mitkä säännöt ja siis mitkä oikeudet koskevat heitä. Herra Moraj, tässä on jotakin lyhyesti esiteltyjä kommentteja siitä, jotka ovat, joita niin me annamme Libet-valiokunnan käyttäjille. Totta kai me olemme käytössämme, jos teillä on jotakin kysymyksiä, esimerkiksi tek- teknisiä sellaisia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa Oliver Mikor. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon, että sain kutsun tänne. Periaatteessa haluaisin puheenvuorossani puhua kolmesta tekijästä. Ensinnäkin keskeisimmät uuden lainsäädännön tekijät. Kuten sanoit aivan oikein, tätä on jätetty, tämä on jäänyt vähän syrjään, on keskitytty enemmän yleisen tietosuoja-asetukseen. Ja Toiseksi useita tärkeitä kysymyksiä. En halua käydä läpi kaikkia artikloja tietenkään, mutta painottaen joitain tärkeitä kysymyksiä itse direktiivissä. Ja kolmanneksi pohtisin sitä, missä nyt mennään. Koska direktiivi täytäntöpannon määräaika oli 6. toukokuuta. Ensimmäinen osio keskeisenä tekijänä Tämä direktiivi itse asiassa on osa tätä tietosuojapakettia yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Toukokuussa 2016 tämä hyväksyttiin ja määräaika tämän siirtämäksi kansalliseen lainsäädäntöön on 6. päivä toukokuuta. Eli käytännössä sen olisi pitänyt olla 25. päivä toukokuuta yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa samaan aikaan. Ja monissa jäsenvaltioissa tämä on nyt se päivämäärä, johon keskitytään, koska nähdään, tämä kokonaisuutena pakettina. Lainsäädäntö tai direktiivi korvaa vuoden 2008 neuvoston puitepäätöksen, joten kolmannesta pilarista siirrytään kolmen pilarin välineestä nyt direktiiviin Euroopan parlamentilta ja neuvostolta. Eli lisäbonisoidaan tämmöisessä tehty työ. Kaksi keskeisintä tavoitetta ovat edelleen samoja korkeat henkilötietosuojataso, ottaen huomioon erityisesti poliisi- ja rikosoikeudelliset kysymykset, kuten Christian Svanberg juuri selitti. Toisaalta jäsenvaltioiden keskeinen tiedonvaihto poliisiyhteistyössä ja rikosoikeudellisessa yhteistyössä ja sitten terrorismin vastainen työ ja yhteistyö ja muun vakavan rikollisuuden vastainen yhteistyö. Eli lähdettiin puitepäätöksestä. Tässä katetaan sekä kotimaa että rajat ylittävät työ. Tämän mennessä on lähinnä keskitytty rajat ylittävyyteen. Oikeudet tiedon kohteelle, jotka lähtevät liikkeelle yleisestä tietosuoja-asetuksesta, tietoihin pääsy, oikeus oikeasta virheellistä tietoa, tiedon poistamisoikeus. Ja sitten tärkeä asia, joka on se, että on suora pääsy näihin oikeuksiin. Suora pääsy tarkoittaa sitä, että kansalainen voi kääntyä suoraan viranomaisen puoleen. Ja ainoastaan, jos oikeuksia rajoitetaan, vasta sitten lähdetään tietosuojan viranomaisen kautta tähän, mutta tämä suora pääsy tietoihin on tärkeä seikka, jota ei ollut aikaisemmassa puitepäätöksessä. Parannuksen kautta tuotiin myös uusia periaatteita mukaan samantyyppisesti kuin yleisessä tietosuoja-asetuksessa, eli sisäänrakennettu toteutusarvoinen tietosuoja. Näin lisätään yhteen toimivuutta jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Esimerkiksi tietosuojavaikutusten arviointi, jos tuntuu siltä, että on tietty riski tietyn henkilön osalta. Tietosuojan valtuutettu kaikille viranomaisille – paitsi tuomioistuimille ja muille riippumattomille oikeuslaitoksille. Ja samantyyppisesti toimitaan siis kuin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ja sitten myöskin rekisterin pitäminen. Tämä on ehkä kaikkein hankalin haaste useille viranomaisille, koska tämä vaikuttaa itse järjestelmiin. Mitä sitten tulee kansainväliseen tiedon siirtoon, niin paras keino on virallinen pyyntö toimivaltaisten viranomaisten kesken, mutta suoran yhteistyön mahdollisuus on palveluiden tarjoajien osalta tietyissä tarkan määritellyissä tapauksissa. Tässä siis hyvin yhteenvedonomaisesti keskeisimmät asiat, mutta haluaisin kuitenkin painottaa joitain erityiskysymyksiä, jotka ovat tärkeitä. Olemme todenneet nämä asiat keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa. Ensinnäkin soveltamisalaan liittyen. Tämän Christian Svanberg juuri mainitsi. Direktiivi koskee viranomaisia, jotka ovat vastuussa syyttämisestä. Tämä ei liity viranomaisiin, jotka lähinnä helpottavat lainvalvontatehtävien toteuttamista. Ja tämä on tärkeä jako, kun ajatellaan eroa yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisidirektiivin välillä. Toinen tärkeä tekijä on se, että molemmat, yleinen tietosuoja-asetus ja poliisidirektiivi, antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää samaa tietosuojaviranomaista. Tämä on itse asiassa hyvin myönteinen asia. Useimmat jäsenvaltiot ovat päättäneet, että sama tietosuojaviranomainen vastaa yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja poliisidirektiivistä. Ainoastaan Belgia ilmeisesti on tehnyt toisenlaisen valinnan. Tämä tietenkin parantaa johdonmukaisuutta, kun ajatellaan poliisidirektiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen yleisiä tavoitteita. Mainitsin nämä rekisterit, logikirjat. Tämä on tekninen kysymys, mutta melko hankalasti täytäntöönpantavissa, kun on olemassa olema tietojärjestelmä ja sitten pitää, pitää kirja siitä, kuka on katsonut mitäkin tietoja. Siksi on pitempi siirtymäkausi vuoteen 2023, mahdollisesti vuoteen 2026 aivan erityisoloissa. Nähdään, että vaikka jotkut jäsenvaltiot rakentavat nyt järjestelmää, joka on helposti täytäntöönpantavasta ensipäivästä lähtien useimmat kuitenkin käyttävät hyödykseen tätä pidempää siirtymäkautta. Toinen tärkeä asia on se, kuka valvoo tuomioistuinta, koska poliisidirektiivi määrittelee sen, että tietosuojaviranomainen ei valvo tuomioistuimia tai muita riippumattomia oikeusviranomaisia. Kenestä tässä on kyse? Tämä voitaisiin tietenkin tulkita hyvin tarkkaan. Samat syyttäjät, joilla on sama riippumattomuuden taso kuin tuomareilla, esimerkiksi Italiassa. Mutta tilanne ei ole tällainen kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikki syyttäjät eivät välttämättä ole täysin riippumattomia. Tietosuojaviranomaisen toimivalta on heikompi kuin yleisen tietosuojan asetuksen turvin, mutta tehokkuudesta on huolehdittava. Se on tärkeä asia tässä direktiivissä. Tehokas, tutkiva, ennaltaehkäisevä ja neuvoa antava mahdollisuus. Ja useimmat jäsenvaltiot ovat antaneet saman vallan poliisidirektiivin alla kuin yleisen tietosuoja-asetuksen alla. Eli tavallaan on harmonisoitu toimivalta, joka tietosuoja viranomaisella on. Tärkeää on johdannossani mainitsema asia, suora kohteen pääsy tietosuoja valtuutetun kautta ei tarvitse aina mennä. Ja tämän periaatteita on siis nyt muutettava jäsenvaltioissa. Tietenkin on mahdollisuus rajata poliisidirektiivin alla – oikeutta saada tietoa, saada oikaistamia tietoja ja niin edelleen tiedon kohteen osalta, mutta kuten kaikki rajoitukset, tätä on tulkittava restriktiivisesti. Ei voida katsoa yhtenä ryhmänä kaikkia tiedon kohteita. Tämä nähdään jäsenvaltioissa. Lopuksi haluaisin viitata eroihin myös suhteessa yleisen tietosuoja-asetukseen – Kuten tiedätte, kun siitä on keskusteltu tälle ja pitkään, oikeudellinen perusta tiedon käsittelyyn ja poliisidirektiivissä yksi. Toinen ero on se, että avoimuusperiaatetta ei ole lainvalvontaviranomaisia koskevassa direktiivissä, mutta reilu käsittely kuitenkin, joten tietty avoimuus siihen varmasti liittyy. Siinä on muitakin eroja. Kun puhutaan tiedosta, puhutaan siitä, että sitä ei pitäisi olla liikaa, eikä rajata sitä siihen, mikä on vähimmisen välttämätöntä. Eli vähän enemmän mahdollisuuksia lainvalvontaviranomaisille. Lisäksi kysymys, joka liittyy poliisidirektiiviin erityisesti. Tiedot on poistettava – tai tietyin väliajoin on tarkasteltava uudestaan sitä, pitääkö tietoa vielä tallentaa. Tämä on erityispiirre jälleen, joka liittyy tähän erityiseen soveltamisalaan, joka direktiivillä on. Ja lopuksi minulla on alle minuutti loppua varten, missä ollaan kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen komissio samoin kuin yleisen tietosuoja-asetuksen osalta – on järjestänyt paljon kokouksia, 15 kokousta itse asiassa kansallisten viranomaisten kanssa, että pystyttiin valmistelemaan tietosuojapaketin täytäntöönpanoa. Yleinen tietosuoja-asetus ja poliisidirektiivi molemmat siis. Ja olimme mukana vaikuttamassa siihen ja artikla 29 työryhmän kantapoliisidirektiivin oli hyvin tervetullut kiinnostavia, tärkeitä painotuksia, jotka liittyvät keskeisiin seikkoihin direktiivissä. Mikä on säilyttämisen määräaika, eri tietoluokat, kohteen oikeudet ja se, miten pidetään logikirjaa siitä, kuka on tiedot nähnyt. Tämä on tärkeää, jotta saadaan suuntaa viranomaisille. Ja mikä on nyt sitten tilanne tänä päivänä? Itse asiassa, kuten on mainittu, suurin osa jäsenvaltioista, puolet sanoisin, käyttävät samaa välinettä tämän siirtämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön ja yleisen tietosuoja-asetukseen. Ainoastaan kolme on esittänyt tämän päivän mennessä Saksa, Slovakia ja Liettua. Ja periaatteessa, jos yhteenvedonomaisesti hyvin nopeasti kuvailisin tätä tilannetta, niin noin seitsemän jäsenvaltiota on enemmän tai vähemmän aikataulussa. Toukokuun määräajassa siis noin seitsemän on hiukan myöhässä, kesäkuu ehkä. Ensimmäinen heinäkuun viikko ja sitten on useita jäsenvaltioita, noin puolet, jossa tilanne ei ole ihan selvillä, koska parlamentaarinen prosessi on vielä kesken. Joissain jäsenvaltioissa järjestettiin vaalit esimerkiksi joten prosessi on vähän hidastunut. Tämä on siis asian tila. Tällä hetkellä totta kai, kun täällä on paljon kansallisten parlamenttien jäseniä, niin kehottaisimme nopeuttamaan teidän tasollanne tarvittavan lainsäädännön hyväksymistä, jotta saadaan siirrettyä kansalliseen lainsäädäntöön poliisidirektiivi. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja Morais. Kiitos ja Pahoittelut jouduin poistumaan, minulla on kiireellinen puhelu. Ja nyt Maija Smotsik. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Minäkin olen kiittää siitä, että minulla on tänään tilaisuus puhua teille. Ajatellen lainsäädäntötoimia kansallisella tasolla, minusta on erityisen tärkeää, että Euroopan tasolta tarkkaan seurataan sitä, miten nämä toimenpano toimet tapahtuvat kansallisella tasolla, nimittäin se, että on tavoitteena harmonisoida eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä, varatuu siinä, että käytetään liikaa poikkeuslausekkeita. Minä itse johdan Berlin osavaltion tietosuojaviranomaista ja voin teille puhua pelkästään Berliinin tilanteesta, mutta tiedän, että kokemukseni ovat verrattavissa muiden saksalaisten valvontaviranomaisten kokemuksiin. Berliinissä poliisidirektiiviä tähän mennessä vielä oli pantu toimeen. Liitovaltion lainsäätäjän tavoin Berliinissä lainsäätäjä on päättänyt, että tämän direktiivin toimeenpano tapahtuu samassa lainsäädännössä kuin osavaltiokohtainen säädös, joka liittyy yleiseen tietosuojaisuutukseen. Siksi tämä uusi lainsäädäntö, lainsäädäntöluonnos on tällä hetkellä parlamentaarisessa käsittelyssä ja on tarkoitus, että siitä tehdään päätös ennen kesätaukoa. Tässä laissa määräykset koskevat kaikkia julkisia tahoja, joita direktiivi soveltamisella koskee, määritellään yhtenäisesti vain tietyiden julkisten tahojen osalta olemassa tiettyjä erityisiä normeja, kuten esimerkiksi rangaistuslaitosten osalta, mutta tätä vastaan ei ole mitään sanottavanakaan. Ongelmallista on kuitenkin se, että minun viranomaisin tähän asti, vaikka toistuvista pyynnöistä huolimatta, ei ole saanut tilaisuutta saada nähdä Berliinin poliisilainsäädännön tai eräiden muiden lainsäädäntöjen luonnoksien esityksiä. Tämä on ongelmallista siksi, että nämä hallinto, joka on valmistelemassa lainsäädäntöä minun kokemukseni mukaan, ei välttämättä ole täysin äh, asian tasolla, mitä tulee tietosuoja- Eurooppa-lainsäädännön asiantuntemukseen. Emme vielä tiedä, milloin tämä laki tullaan estämään. Viime viikon keskiviikkona minulle toimitettiin esitys uudesta Berliinin tietosuojalaista. Ja eilen Puolitoista työpäivää myöhemmin tapahtuu kuuleminen äh, Berliinin osavaltioparlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa. Tässä lyhyessä ajassa me emme pystyneet täysin tutkimaan kaikkia yksityiskohtia lajiesityksestä, mutta tällaisen ylimalkaisen äh, tutkimuksen pohjalta nyt jo on selvää, että olemassa tiettyjä kohtia, jotka ovat hyvin ongelmallisia, ja niistä minä haluaisin tästä täällä hiukan puhua artiklan 47 äh, alakohdan 2 mukaan direktiivissä valvontaviranomaisen täytyy pystyä tehokkaasti tarjoamaan oikeussuojatoimia silloin, kun äh, äh, on kysymys toimista, joihin poliisi tai oikeusviranomaiset ovat ryhtyneet silloin, kun ovat rikkomuksia vastaan. Tämä on mahdollista vain silloin, kun tämä on tehokkaasti toteutettavissa lainkin luonnoksessa, joka koskee Berliinin tietosuojalaki, Berliinissä tietosuojaa. Tätä ei ole olemassa. Päinvastoin eh, poliisidektiivin määräykset otetaan esille kuitenkin edellisin eh, mahdollisuuksiin, jotka liittyvät puutteiden ja eh, valitusten esittämismahdollisuuksiin. Nämä eivät ole riittäviä ja ne eivät tätä kautta vastaa poliisidirektiivin vaatimuksia. Tämä on asia, jonka olemme toteamaan useaan otteeseen menneisyydessä. Meillä on nimittäin monivuotinen kokemus näistä välineistä ja niiden käyttämistä. Ne osoittavat, että julkiset tahot eivät usein ole noudattaneet niitä kommentteja, joita me olemme esittäneet. Me olemme nyt me olemme vaatineet konkreettisia määräysmahdollisuuksia. Meidän oli, että artikla 47 kohta 2 poliisidirektiivistä siinä mainitut toimivallat olisi otettu sieltä mukaan, koska nämä Euroopan lainsäätäjän mukaan ovat soveleita siihen, että voidaan toimia tehokkaasti tietosuojarikkomuksia vastaan. Tämä ehdotus siihen ei tartuttu. Huono, ikävämpää oli se, että pidettiin kiinni vanhoista säädöksistä ja perusteltiin että sillä perustelulla, joissa ei puhuta lainkaan siitä, mitä, miten eurooppalainen lainsäädäntö oli vaatunut mitään, että olisi saatava tehokkaita välineitä. Tämä johtaa siihen, että minun viranomaisteni ei tule saamaan niitä tarvittavia toimivaltaa, joka on poliisidirektiivin 46 artiklassa sen alakohdassa 1, joka liittyy siihen, että voitaisiin valvoa toimenpitomääräyksiä. Tämä ongelma on olemassa myöskin liitovaltiolainsäädännön tasolla, johon, johon, joka pohjalta on laadittu Berliin lainsäädäntöä. Nämä puutteelliset säädökset ovat sikäli käsittämättömiä, että tällaisia sitovia toimenpiteitä voidaan tutkia tuomioistuinten kautta. Lisäongelma tässä lakisyksessä on se, että ei ole olemassa mitään toimeenpanomääräyksiä. Siis vaikkapa Berliinin lainsäätäjä katsoisi, että me saisimme mahdollisuuden esittää ohjeita. Nämä kuitenkaan eivät olisi sellaisia, että niitä täytyisi silvästi panna toimeen siksi, että ei ole olemassa juridisia perusteita pakollisille toimenpiteiden toteuttamiselle. Tämä koskee sekä poliisidirektiiviä että yleistä tietosuoja-asetusta. Kummassakin tapauksessa tämänhetkinen suunnittelu on sellaista, että niissä ei ole mahdollista pakollinen toimeenpano, mikä johtaa siihen, että on vaarallista, että tavoitteet eivät tule toteutumaan. Me olemme tätä usean otteeseen kritisoineet. Artiklaan 57 poliisidirektiivissä mainittu velvollisuus kansallisen lainsäädännöllä määritellä, mitä seuraamuksia syntyy siitä, että rikotaan tällaista syntyrikkomuksia ja jotka liittyvät näiden soveltamiseen, on pantu vain puutteellisesti toimeen. Nyt olemassa olevat rikostunnusmerkistöt ja sakkomääräykset, niitä ei oli se selkeästi määritelty, vaikkakin sakko voisi olla hyvinkin tehokas seuraamus tietyn pienemmissä tapauksissa. Mä ajattelen yksittäisiä rikkomuksia, tämä ajatus huomioon, mutta mitään seuraamuksia kuitenkaan ei ole suunniteltu tietosuojarikkomuksille, jotka liittyvät rakenteisiin, projekteihin tai toimenpiteisiin, joihin ovat yhtyneet tietyt tahot, jotka ovat näistä vastuussa. Ja tämä koskee sekä poliisidirektiiviä että yleistä tietosuojaehdotusta. Hyvin epäilyttävä säädös otettiin käyttöön siinä, että tutkittaisiin tietosuojan vaikutusarviointia. Jos tämä toteutuu, silloin tämä vaarantaa hyvin niiden vakavasti niiden henkilöiden oikeuksia, joita tämä voi koskettaa. Ja tämä voi huolimatta olemassa olevasta tutkinnasta ja ennen kuin on tultu määräaikaankin tutkimukseen, voidaan käynnistää tarkoituksellinen työstäminen sillä, jos sillä on huomattavaa merkitystä lain mukaan sille, että vastuullinen taho tätä kautta voi toteuttaa tehtävänsä, tämä erittäin kiireinen. Nämä käsitteet kuitenkin ovat hyvin venyviä ja mitä voidaan käyttää minä hetkenä hyvänsä. Mutta tätä kautta epäilyttävä ja oikeuskäytännön vannattava toiminta tulee mahdolliseksi epäilystä huolimatta ennen kuin valvontaviranomainen on saanut oman valvontatehtävänsä vietyä päätökseen. Ja tämä, kun määräaika on kovin lyhyt, niin, ja kun on kysymys digitaalista maailmasta, tämä voi johtaa oikeudellisiin rikkomuksiin, jotka liittyvät jo olemassa oleviin kerättyihin tietoihin, että tämä on mahdollisesti korjattavissa, ja tämä, voi olla ristiri- tämä on ristiriidassa poliisidirektiivin kanssa. Berliinin lainsääntäjä sekä poliisidirektiivin että sopeuttamisen osalta yleisen työsuojelutukseen ei on pyrkinyt käyttämään kaikki mahdolliset poikkeusmahdollisuudet. Minun sitomiseni siihen, että rajoitetaan asianosaisten oikeuksia molemmisten näihin kommentteja, joita ei otettu huomioon. Ja nyt on olemassa alueita, joissa henkilöt itse eivät saa tietoa tai eivät voi antaa toimenpanoa jollekin muulle, että minun tai minun viranomaisen voisi tutkia näitä tietoja. Tulee sellainen tapauksia, joissa tärkein asianosaisen oikeuden tieto, tiedon saaminen ei millään tavalla toteudu. Tätä kautta perustavanlaatuiset valvontafunktiot saatetaan pois voimasta. Ja sitten vielä lopuksi eräs ulottuvuus, joka ei ole pelkästään minun, vaan monien muidenkin, kenties kaikkien saksalaisten tietosuoja valvontaviranomaisten toimenpideitä. Se, että tämän poliisidirektiivin ja yleisen toimenpano ottaa, johtaa siihen, että syntyy uusia ongelmallisia kysymyksiä ja sisältää uusia haasteita valvontaviranomaiselle. On olemassa valtaisaa tarvetta sekä talouden osalta, eli viranomaisen ja organisaatioiden taholta. Ja, ja siksi tämä yleis, yleinen tietosuojaehdotus ja poliisidirektiivi, niissä määritelläänkin, että jokaisen valvontaviranomaisella täytyy olla riittävästi infrastruktuuria, resursseja ja tiloja, jotta ne voivat tehokkaasti toteuttaa tehtävänsä. Tästä ollaan kaukana monien valvontaviranomaisten tapauksessa. Use, useimmat, lähes kaikki ovat sellaisia, että niin, niillä ei ole riittävästi resursseja. Ja tämä ei useinkaan ole suuta halua osoittaa näitä varoja ja me saamme hyvin vähän reaktioita omiin vaatimuksiimme lisäresursseista. Belin osalta voin sanoa, että meillä on erittäin motivoitunut työntekijäjoukko käytössämme, jotka kaikin tavoin pyrkivät panemaan toimeen uusia tietosuojasäädöksiä eurooppalaisella tasolla. Odotamme mielenkiinnolla jännittävää aikaa, joka on tulossa. Odotamme ennen kaikkea yhteistyötä eurooppalaisten kollegojen kanssa. Voidaanko suuret haasteet, jotka liittyvät eurooppalaisen tietosuojadirektiivin ja asetuksen toteuttamiseen, selvittää näitä ajallisilla henkilöstöresursseilla asia, jota emme kenties pysty tekemään, mutta meidän on katsottava, että jos tilanne on se, että tehtäviä ei voida todellakaan optimaalisesti täyttää, niin se tietysti johtaa siihen, että tämä johtaa väsymykseen ja uupuneisuuteen, ja tämä voisi olla todellakin kohtalokasta, sillä me tiedämme, että tämä pitäisi, tämä eurooppalainen tietosuoja lainsäädäntö panna mahdollisimman optimaaliset toimien koskemaan tätä kautta tietosuojan perusoikeus voidaan pelastaa digitalisoituneessa tulevaisuudessa. Tässäkin olisin kiitollinen siitä, että eurooppalainen taso kriittisesti seuraisi asiaa ja antaisi tukea mahdollisimman pikaisesti. Haluan kiittää tarkkaavaisuudestanne. Kiitos. Thank you very much Kiitos oikein paljon. paljon. Ja nyt kysymykset ja puheenvuorot kansallisten parlamenttien jäseniltä. Ensin edustaja Kosovi Kreikasta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα... Minulla on kysymys herra Christian Viises Fanbergille, koska hän puhuu hyvin herkästä asiasta, eli tasapainon löytämisestä tietosuojan ja turvallisuuden välillä. Poliisin täytyy pystyä työhönsä ja taistella rikollisuutta vastaan kansallisesti ja rajat ylittävästi. Asetuksessa on tietysti säädöksiä henkilösuojan hyväksi ja toimien täytyy olla suhteellisia, mutta onko teillä lisää käytännön tietoja soveltamisesta? Te Slovelian filmer. Lep pozdrav vsem. Uh, hvala za Kiitos paljon. Kiitos, että sain puheenvuoron ja hyvää päivää kaikille. Kun puhutaan henkilötiedoista, tässä voidaan katsoa ihmisten oikeuksia toisaalta ja toisaalta katsotaan poliisin toimia teknologiaa. Noissa yhteyksissä tulee aina vastaan tärkeä kysymys, joka liittyy siihen, että periaatteellisesti ei luoteta poliisiin. Meidän maissamme tällaista kokemusta on kerätty ja epäluottamusta on syntynyt. Toinen kysymys. Kyberrikollisuuden selvittäminen. Kyberrikollisuudella ei ole mitään rajoja. Joten ihan riippumatta siitä, miten paljon Euroopan unioni pyrkii oikaisemaan tilannetta hyväksymällä asetuksia, niin rikollisjengit ovat kyllä aina askeleen edellä. Rikollisjengit löytävät aina jonkinlaisen turvasataman, jossa pystyvät toimiaan toteuttamaan – Seuraava asia kannattaisi ehkä myös mainita. Siihen on jo vähän viitattukin. Ja se liittyy siihen, miten päteviä lainvalvontaan viranomaiset ovat, koulutuksen taso, minkälainen välineistö on käytössä, onko riittävästi henkilöstöä. Nämä ovat aivan varmasti sellaisia kysymyksiä, joihin kannattaa kiinnittää riittävä huomio, kun puhutaan poliisidirektiivin täytäntöönpanosta. Kyberrikollisuudesta, jos puhutaan, niin siihen liittyy henkilötieteen varastaminen ja se, että hakkeroidaan yritysten tilit, jotta saadaan maksukorttitietoja esimerkiksi. Näin rikotaan yksityisyyttä. Tässä voidaan tietenkin pyrkiä esittämään kaikenlaisia sääntöjä, mutta itse asiassa on vaikea löytää oikea tasapaino yksityisyyden ja muiden etujen välillä. Tiedämme kaikki, että tiedolla käydään nyt kauppaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tavalla tai toisella halutaan ehkä saada jonkinlaista arvoa näille tiedoille, joko kryptovaluuttana tai muussa muodossa. Kun tietosuojasta puhutaan ja rikosoikeudesta sanktioista, on se, miten valvotaan sekä piirin, poliisiviranomaisia että oikeuslaitoksia. Ja sitten seuraava askel on tämän tiedon säilyttäminen. Ja jälleen syntyy kysymys siitä, kuka on varsinaisesti vastuussa – mikä on tämän tiedon säilyttämisaika, kuka huolehtii tiedon tuhoamisesta ja kuka huolehtii valvonnasta. Joissa maissa, kuten kuulimme, pyritään löytämään omia tapoja puuttua näihin kysymyksiin, mutta minusta tuntuu, että peruspuitteisto pitäisi tarjota Euroopan komission toimesta, Euroopan komission ehdotuksissa, koska sitä voitaisiin sitten täydentää. Nyt jos jokainen jäsenvaltio pyrkii löytämään tavat omien viranomaistensa kautta, niin tämä tarkoittaisi sitä, että jotkut jäsenvaltiot altistuvat iskuille. Tällaisia hyökkäyksiä on nähty, että yrityksiltä on varastettu tietoja jäsenvaltiot alkavat nyt ymmärtää, miten tärkeä tämä kysymys on. Kiitos. Selvä. Ei kahta kysymyskierrosta tällä kertaa, vaan otetaan kaikki kysymykset kerralla ja sitten annetaan paneelin jäsenille mahdollisuus vastata ja sitten päätämme tämän kokouksen. Kuka haluaisi käyttää vielä puheenvuoron? Euroopan parlamentista edustajan Boni. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Täällä vielä muutama pyytää puheenvuoroa. Selvä. Voinko sulkea nyt puhelistan. Pyydän esittämään kysymykset lyhyesti. Kyllä. Olivatko tässä kaikki puheenvuoropyynnöt toista kierrosta, joille tämä kierros vain? Ovatko kaikki päässeet nyt puhelistalle? Selvä. Hienoa. Pyydän esittämään kysymykset lyhyesti. Edustaja Boni, Euroopan parlamentista. Thank you very much. Paljon kiitoksia puhun puolella. E, po pierwsze bardzo dziękuję e, za zorganizowanie. Paljon kiitoksia päivän kokouksen järjestämisestä. Olen jo vuosia tällaisen tapaamisen järjestämistä ajanut, jotta voisimme keskustella yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta. Tämän päivän tapaaminen kertoo, että ongelmia on paljon, mutta mahdollisuuksia myös. Ja olemme valmiita luomaan digimaailmassa. Ja luottamus on ratkaisevaa. Kolme näkökohtaa. Useammassa maassa instituutiot ovat heikkoja niiden valmistautuessa tulkitsemaan uusia säädöksiä Kysymys on niiden instituutioiden voimasta, eli tarkoitus on tulkita ää, äh, säädöksiä tukea kansalaisia yrityksiä. Selvää on, että mikään maa ei ole sataprosenttisen valmis. Se on vahva viesti tapaamisestamme. Ja kolmanneksi useampi puhuja on painottanut sitä, että taustalla puhuttu paljon direktiivin edistämisestä ja tunnetuksi tekemistä, mutta on paljon kansalaisia, jotka eivät tiedä asiasta mitään. Ja kysymys on tasapainosta kansalaisten tietosuojan ja viranomaisten tehtävän täyttämisen välillä. Tämä pitäisi olla taattua. Ja sitten että pitäisi arvioida henkilötietojen saatavuutta ilman, että direktiivissä ei ole erityisiä säätöjä. Me puhuimme ri, te, rikoksista, me puhuimme tuomioistuimien päätöksistä. Ja joskus tuomioistuin saa Tiedät vasta jälkikäteen, kun tiedot on annettu. Ja jossakin maassa ei ole mitään luettelua vakavista rikoksista. Kaikki rikokset ovat ikään kuin vakavia rikoksia. Meidän täytyy keskittyä avainnastukseen, mutta kansalaisten oikeuksien näkökulmasta on tärkeää selittää että poliisitoiminnan yksityiskohtaisia asioita tietosuojan kannalta. Meidän pitää ymmärtää oikeutemme ja lainvalvojan pitäisi tuntea säännöt, jotka niitä koskevat. Sabatoskas from Lithuania. Edustaja Sabatoskas Liettuasta. Pyytäisin esittämään kysymykset melko lyhyesti. Labadiena, Kiitos. Puhujat ja kollegat kansallisista parlamenteista ovat korostaneet joitakin näkökantoja direktiivissä ja asetuksessa. Kumpikin asiakirja, sekä direktiivi että asetus, määrittävät ehtoja sille, miten tietoja käsitellään. Sitä huolimatta me olemme nyt kohtaamassa ongelmallisen tilanteen äh, lainvalvonta instituutioiden niiden toiminnan ja pahatahtoisten toimijoiden, rikollisten tai muiden toimijoiden välillä, jotka haluavat vahingoittaa näitä tietoja, puuttua niihin. On olemassa tiettyjä ehtoja sille, miten tiedot ovat saatavilla, esimerkiksi rikostapausten selvittämisessä tai rikosten ehkäisemisessä – niin että siis voidaan ehkäistä tietyn tyyppisiä rikoksia. On kansallista lainsäädäntöä, joka määrää tiedot, määrää säännöt tiedon keräämiselle. Jos nämä eivät riitä siihen, että tietoa voidaan käyttää todellakin äh, rikosten ehkäisemiseen tai rikollisten äh, kiinni saamiseen, vaan minun kysymys kuuluu, miten pitkän aikaa tietoja voidaan säilyttää. Ja sitten toinen kysymys koskisi terroririkoksia. Informaatioteknologia avaa uusia mahdollisuuksia. Me pystymme saamaan hyvin täsmällistä tietoa rikoksista, jotka joita ollaan, jotka ovat järjestettyjä, tai miten yksilöt osallistuvat näiden rikosten toteuttamiseen. Nämä tiedot voidaan saada hyvin nopeasti nykyhetkenä. Uskotteko, että tässä voisi olla tietty ongelma, joka liittyy tasapainoon? Tasapainoon sen tiedon osalta, joka pitää säilyttää, ja tiedon osalta, joka täytyy hävittää. Siis sellaisia tapauksia voi olla, että on tietoa, joka on tärkeää rikoksen tekijän identifioimiseksi, sellaisen rikoksen tekijän identifioimiseksi, joka nyt tekee rikoksen, mutta saattaa olla, että tiedot on hävitetty, koska tämän henkilön aiemmin tekemä rikos on tapahtunut huomattavasti aikaisemmin. Germany, kiitos, kiitos edustaja Kuuler Saksasta. Oikein sydämestä kiitokset minultakin kaikista näistä lukuisista tiedoista, joita olemme saaneet. Pyytäisin aikaisempaa puhujaa sulkemaan mikrofonin ensin. Sulkisitteko mikrofonin? Can the previous speaker that... Pyytäisin aikaisempaa puhujaa sulkemaan siis mikrofonin, kiitos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon keskustelijoille näistä tärkeistä tiedoista. Ennen kaikkea on käynyt selvästi ilmi se, että tietosuoja-asetuksen osalta on vääräkin tietoa liikkeelle. Ja kun keskustelen kansalaisten kanssa, koen yhä uudestaan sen, että on vääriä käsityksiä siitä, mitä viranomaiset oikein ajavat takaa. Siksi minua kiinnostaisi tietää sitä, miten tietosuojaviranomaiset eri jäsenvaltioissa aikovat tässä toimia. Eli mitä halutaan ajamaan sen jälkeen, kun tietosuoja-asetus on astunut voimaan ja viestitäänkö sitä ulospäin, koska ongelmahan on se, että ne, jotka eivät halua korkeaa tietosuojaa, tasoa ja esittävät yleistä tietosuoja-asetusta huonona asina. He antavat ymmärtää, että tietosuojavaltuutetut lähtevät heti puuttumaan pienten yritysten, yksityisten ja joidenkin urheiluseurojen tietosuojan, että tämä olisi jotenkin heti tietosyöviranomaisten esityslistalla, asialistalla heti ensimmäisenä. En voi kuvitella, että näin olisi, mutta olisi tärkeää kuitenkin viestiä, mitä halutaan tehdä, minkä suuntaviivojen mukaan toimitaan, viestitäänkö tätä työtä ulospäin ja sitä, minkä linjojen mukaisesti toimitaan. Onko tätä koordinoitu viranomaisten kesken ja voitaisiinko tätä esittää vähän selkeämmin lähikuukausina, koska näin saataisiin julkista mielipidettä vähän tämän tietoa suojan puoleen. Edustaja lopes Aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja, koska käytiin puheenvuoron jo edellisessäkin keskustelun, keskustelussa Haluaisin kysymyksen herra Nikolille, joka edustaa oikeusasioiden pääosastoa, ja kysyisin, mikä on valmiuden taso, jota se valtiot osoittavat ja halukkuutta panna välittömästi toimeen tämä direktiivi. It's called the police direct- Sitten puhutaan poliisidirektiivinä, mutta eihän se itse ole mikään poliisidirektiivi. Kysymys on laivanmolta tarvitsemaan viranomaisten toiminta koskeva direktiivi ja koskee myöskin syyttäjäviranomaisten toimintaa, mitä nimenomaan siis yksityisyyden ja perusoikeuksien suojelua. domestic legislation, but also... Tämä ei ole pelkästään lainsäädäntöä, joka koskee äh, asioita käsittelyynkin maan sisällä, vaan myöskin rajat ylittävää yhteistyötä. Olemme nähneet viime vuosina, miten on huonontunut valmius ja halukkuus äh, yhteistyöhön laivantoviranomaisten ja syyteviranomaisten kesken Euroopan unionissa yli rajojen. Tämä heikentää tietysti vapauden oikeuden turvallisuuden aluetta ja haluaisin kuulla kommentin tästä oikeusasioiden pääosastolta, siis siitä valmiudesta, mitä tähän asti on osoitettu, joka liittyy ennen kaikkea siihen, eh, että tämä poliisidirektiivi on jo tullut voimaan ja kuitenkin odotamme sitten yleisen tietosuojan asetuksen voimaantuloa, mutta niin kuin sanottu, direktiivi jo on voimassa. Police directive. Niin tämä otsikko. Poliisidirektiivi on todella tiivistetty versio tämän nimestä, mutta sitä voitaisiin, jos sanottaisiin vain direktiivi, kukaan ei tietäisi, mistä on kyse. Silloin se olisi ihan anonyymiä. Sitten ihmiset lähtivät kutsumaan sitä poliisidirektiiviksi ja tästä joko innostuttiin tai närkästyttiin, vähän siitä riippuen mitä poliittista ryhmää edusti, mutta ainakin ihmiset kiinnittävät siihen huomiota. Esitys, erityisesti ministerit neuvostossa ja siellä ei pidetty siitä pahoittelut kansalliselle parlamentille, mutta he kiinnittävät huomiota tuohon juuri poliisidirektiivin, kun kukaan saisi puuttua poliisin työhön. Tämä otsikko lakkojen historia on pitkä ja tylsä, mutta näin päädyttiin poliisidirektiivin, anteeksi tämä. Ja lopulta puheenvuoron saa edustaja Stevens ja sitten saadaan vastaukset. Thank you, Chair and colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Toisena esittelijänä omassa valiokunnassa ymmärrän hyvin, että terrorismi ja rahanpesu ovat globaalia ilmiötä, joihin täytyy puuttua kansainvälisellä tasolla. Äh, rahoitusalan rikokset eivät kunnioita kansalliseroja. Eri maissa on erilaisia rangaistuksia ja eri maissa erilaisia korostuneen riskiliskiä. Yksityisellä sektorilla on siis riskiarvinta tehtävä, joka vähentää koko taakkaa ja tietosuosituksella, jolle pitäisi olla tavoitteena yksityisen sektorin työn teho, tehokkuuden vähentämättä se saattaa ilman varsinaista aikomista ottaa tämän. Ja erityisesti henkilön datan määrittely saattaa ongelmia. Mitä olette tästä mieltä? mieltä? Olette sitä mieltä, onko tämä artikla 23 soveltaminen epäselvä, tämä koskee yleistä hyötyä. Olisi järkevää, että meillä olisi muuta ohjausta ja että meillä olisi tehokas rahanpesujärjestelmä – ajatellen terrorismin Euroopalle aiheuttamaa riskiä. Kiitos oikein paljon. Tässä taisivat olla kaikki puheenvuorot. Voimme palata paneelipuhujiin. Ensin Christian Svanberg. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vastata sen kysymykseen, että äh, kreikkalainen jäsen kysyi sitä kokemuksista mitä meillä on ollut suurdatan äh, keräämisessä ainakin mä ymmärsin kysymyksen, kun se oli ihan lyhyesti. Ja tässä on kaksi kohtaa. Kyllähän siinä on haasteita äh, suhteessa siihen, mitä komissiokin on sanonut. Minä en äh, järjestelmässä otan vähän vanhoja suurten datamäärän käsitellä saattaa antaa aiheuttaa vaatimuksia järjestelmän tukemiseksi. Erityisesti rekisteröinti on, on erittäin osa järjestelmää koskien uusia järjestelmiä, tausta, mitä rakennamme. Toinen elementti vastauksessa on kysymys rahasta. Onko meillä riittävästi resursseja ja aikaa luoda sellaisia järjestelmiä, jotka kestävät erittäin suuria datamääriä oikealla tavalla? Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja käytännössä myös suuri haaste. Mutta äh, minä, äh, äh, jos tehtäviin tarvitaan suuria määriä dataa ja tehtävien hoitamiseen, silloin me olemme myöskin vastuullisia tämän suuren datamäärän käsittelyssä. näin minä vastaisin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Olivia Mikol, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos kysymyksistä. Niitä oli paljon. ehkä ryhmittelen vähän niitä. Useita kysymyksiä esitettiin. Lähti liikkeelle edustaja Smolcikin kysymyksestä – tietosuoja viranomaisten toiveista. Tässä on vähän päällekkäisyyttä yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, kun ajatellaan, että jäsenvaltiot antavat tietosuojan viranomaisille nyt tarpeelliset resurssit, taloudelliset ja materiaaliset resurssit. Tätä komissio painotti myös tiedonannossaan viime tammikuulta näin kehotimme jäsenvaltiota huolehtimaan sitä, että tietosuojaviranomaisilla on riittävät resurssit. Tämä on asia, jotta juuri todella arvioimme, jonka oikeastaan totesimme tänään vielä johtajien huippukokouksessa, jossa sanotaan, että yleinen tietosuoja-asetus on keskeinen asia ja viranomaisilla on oltava tarpeelliset resurssit – Nämä liittyy direktiivin. Myös tarvitaan tärkeitä toiminnan mahdollisuuksia, kun jäsenvaltiot siirtävät direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön on huolehdittava siitä, että täytäntöönpanovaiheessa noudatetaan tietosuojaviranomaisten vaatimuksia. Poliisidirektiivi on y- erilainen kuin yleinen tietosuoja-asetus, jossa hyvin selkeästi esitetään – tehtävät ja niin edelleen. Se on asetus. Se siirtyy heti suoraan voimaan poliisidirektiivissä. Puhutaan muista asioista ja direktiivin pitäisi olla tehokas, näin sanottiin. Ja tietenkin se on sitten siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön. Resursseista kannattaa vielä todeta sekin, että vaikka tämä on kansallisten lainsäätäjien viranomaisten käsissä, että tietosuojavaltuutetulla on riittävät resurssit, niin me pyrimme vaikuttamaan itsekin tähän allokoimalla apurahoja tietosuoja viranomaisille, jotta voidaan tarjota apua erityisesti pk-yrityksille. Tarjouskilpailu on sulkeutunut ja nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ja sitten pohdittiin myös sitä, miten tulkitaan useita määräyksiä sekä yleisessä tietosuoja-asetuksessa että poliisidirektiivissä. Tässä haluaisin viitata jälleen artiklan 29 työryhmän työhön. Se tekee työtä tietosuojaviranomaisten viranomaisten eteen ja siitä tulee yhteinen elimemme vähitellen. Ja se käsittelee sekä yleistä tietosuoja-asetusta että poliisidirektiiviä erityinen kanta poliisidirektiiviin, kuten aikaisemmin sanoin. Tähän linkittäisin myös kysymyksen, jonka joku täällä esitti siitä, miten kauan sää, pitäisi säästää tallettaa näitä tietoja. Artikla 29 työryhmän kannan pohjalta ei saatu selkeää päätöstä siitä, kuinka monta vuotta esimerkiksi, koska se liittyy siihen, minkälaista tietoa säilytetään. Mutta nyt jo on tämä lausunto, jossa on ihan tärkeitä periaatteita, välttämättömyys, eli tietoa säilytetään ainoastaan silloin, kun se on järkevää ja on eroteltava, ja tämä liittyy myös poliisidirektiiviin, on eroteltava erilaiset tiedot, koska on kyse esimerkiksi todistajalausunnoista ja todistajan liittyvistä. Ja tietenkin pitää ottaa huomioon siis se, minkälaisesta tiedosta on kyse. Joten tietosuojaviranomaisten valmistelemassa kannassa on jo melko paljon vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi kysyttiin viestinnästä. Se liittyy kuitenkin enemmän yleiseen tietosuoja-asetukseen kuin poliisidirektiivin. Tässä haluaisin vain viitata kaikkien tietoon, suuntaviivoihin, factsheetteihin, esitteisiin, joita julkaistaan Euroopan komissiossa. 60 kysymystä ja vastausta keskeisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät yleiseen tietoon suojasetukseen pyrimme antamaan tietoa tietenkin kaikilla kielillä. Erityisesti PK-yrityksille on myös kohdistettu tietoa, samoin kuin kansalaisille. Tietenkin kansallisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että tämä tieto välittyy kansalaisille ja sidosryhmille, mutta komissiossakin teemme toki parhaamme, jotta tätä tietoa annettaisiin tarjolle kaikille. Ja sitten pohdittiin sitä, miten valmiita jäsenvaltiot ovat poliisidirektiivin osalta. Mainitsin sen ihan lyhyesti alustuksessani. Tilanne on, taikemin sanoitte aivan oikein, että määräaika tämän siirtämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön oli 6. päivä toukokuuta ja kuten sanoin, monissa maissa ku, kuudessa on sama menettely kuin silloin, kun valmistellaan yleistä tietosuoja-asetusta. Eli kyllä monet maat näkevät tuon toukokuun 25. päivä olevan määräaika. Voidaan sanoa, että noin puolet jäsenvaltioista on joko ajoissa tai vain muutaman viikon myöhässä, mutta puolet jäsenvaltioista on enemmän kuin pari viikkoa jäljessä, jos prosessia ei nopeuteta. Joten käyttäisin täällä olevia kansallisten parlamenttien edustajia jälleen todella nopeuttamaan tätä prosessia, koska kuten sanoitte, se, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole valmiina heti ajoissa, niin tarkoittaa sitä, että tietosuoja maisema voi pirstaloitua. Olisi tärkeää, että kaikki ovat samassa vaiheessa. Tietosuojaviranomaisilla pitää olla riittävä valta, toimivalta, riittävät resurssit, jotta voidaan saadakaan täytäntöönpanoa. Ei ehkä heti ensimmäisestä päivästä lähtien, niin ainakin toisesta tai kolmannesta. Kiitos oikein paljon. Kiitos kysymyksestä. Minultakin kysymys oli siitä, miten pitkälti tietosuojan viranomaiset voivat harjoittaa keskinäistä kommunikointia, miten voivat tiedottaa ulospäin siitä, ja sitten mitä tulee tähän direktiivin ja asetuksen soveltamiseen, me olemme hyvin läheisesti vaihtamassa tietoa, ei vain kansallisesti. Toki kai Saksa liittovaltiona on sellainen, että sillä on haasteita, jotka liittyvät siihen, että osavaltioiden ja liittovaltion valtaviranomaisten täytyy yhtäläisellä tavalla soveltaa lainsäädäntöä. Minun sanoisin, että Euroopan tasolla myöskin on läheistä tiedonvaihtoa, jotta pyrittäisiin nimenomaan siihen, että varmistetaan sikäli kuin mahdollista, että seuraamusvälineet, jotka yleinen ja direktiivi asettavat käyttöön tulevat sovelletuksi mahdollisimman yhtäläisellä tavalla. Muulla tavalla tämä ei voi ollakaan, koska muuten harmonisoinnin tavoitetta ei voida saavuttaa. Ja valtaviranomaisille tämä on täysin selvää, vaikka niillä tietysti perinteisesti on aina ollut riippumaton asema ja, ja ne mielellään pitävät tämän riippumattoman aseman. Kysymys sitten siitä, miten pitkälti me voimme tiedottaa tästä julkisuuteen. Me yritämme tehdä sitä. Olemme jo jonkin aikaa yrittäneet tätä Tietenkään me emme voi tavoittaa kaikkia. Olemme riippuvaisia siitä, että ammatilliset järjestöt ja talouden järjestöt ottavat tämän huomioon ja että myöskin niiden piirissä tieto leviää. Mutta me pyrimme todellakin tätä paniikin synnyttämistä vastaan, jota tällä hetkellä näyttää leviävän. Pyrimme tätä vastaan toimimaan sillä, että sanomme, että että viittaamme siihen, että kysymys ei ole siitä, että 26. toukokuuta välittömästi tulee 20 miljoonan euron suuruisia rangaistuksia heti ensimmäisessä tapauksessa, vaan totta kai tämä riippuu monista tekijöistä, miten vakava jokin rikkomus on, miten pitkälle yritykset ja asianomaiset ovat pyrkineet toimimaan asetuksen ja direktiivin vaatimusten toimeenpanemiseksi niin, että vakavasti tämän lainsäädännön, joten jos on kysymys pienistä rikmuksista, ei tule mitään seuraamuksia, vaan ensin syntyy, annetaan varoituksia ja toivotaan, että asiat saadaan ratkaistua tällä tavalla. Me edelleenkin pyrimme intensiivisesti neuvonnalla tekemään työtä, koska meidän kannalta katsottuna ei tietenkään ole mitään järkeä siinä, että lietsomme pelkoa se, mitä me aina pyrimme viemään perille on, että kysymys on jostakin todella hyvästä. Se, että on tehty päätös Euroopan tasolla tällaisesta tietosuoja-asetuksesta, ja tämä merkitsee sitä, että tietosuoja nähdään kansalaisoikeutena, mikä on asia, jolla on valtava merkitys. Jos on jotakin, mikä on todella suurella vaivalla saavutettu tällaisessa globaalistuvassa maailmassa, ja siksi me pyrimme ennemminkin kääntymään ihmisten puoleen myönteisesti, mutta totta kai osoitimme ne kysymykset, jotka ovat sellaisia, että tässä on kysymys tietynlaisesta rajankäynnistä, sillä toisaalta meidän täytyy, meillä on velvollisuus käyttää näitä välineitä, jotka ovat asetuksessa, jotta harmonisoinnin tavoite voidaan toteuttaa. Jos ei ole tällaisia uhkia rangaistuksista, silloin tällainen inhimillinen taipumus pyrkiä kiertämään asioita ja jättää toteuttamatta määräyksiä. Tämä ei tule muuttumaan, niin siksi me tarvitsemme sitä, että voimme käyttää tällaisia uhkia ja tietysti äh, tarvittaessa niitä joudutaan sitten myöskin käyttämään, mutta ei nyt välttämättä kuitenkaan ihan ensimmäisessä tapauksessa ja joka tapauksessa. Joten painopisteiden valitseminen, nämä tietosuojavalvontaviranomaiset eivät ole saaneet riittäviä resursseja, joten me emme tietenkään voi kaikkia rikkomuksia, joista kuulemme samalla intensiivisyydellä selvittää ja tutkia. Me olemme itse joutuneet määrittämään kriteereitä, joiden mukaan tapaukset, jotka käsittelemme, valitsemme. Ennen kaikkea tietysti meidän täytyy huolehtia tehtävistä, jotka ovat meidän velvollisuuksiamme, jotka lähtevät liikkeelle asetuksesta ja direktiivistä, Tämä on selvää, mutta muuten nämä toimet, joihin me ryhtymme, lähtevät liikkeelle niistä äh, tapauksista, jotka meidän tietomme saatetaan ja, ja meidän tehdä jonkinlainen arviointi. Ja ensin tietysti käydä sellaiset tapaukset läpi ja katsoa ongelmat, jotka ovat suurempia ja kenties raskaampia mikä merkitsi sitä, mekö toimisi muissakin tapauksissa tavallaan pistokokeita tehden, jotta saadaan aikaan tämä toimeenpaneminen asianmukaisesti. Tämä tästä. Sitten täällä puhuttiin siitä, että luottamuksen puute poliisiin äh, on asia, joka on ongelma, joka ei koske pelkästään poliisia, vaan ylipäätään hallintoa ja julkista sektoria kokonaisuudessaan. Ja Tämän ongelman voi kohdata vain sillä, että pyrkii lisäämään avoimuutta, myöskin sitä, mikä näkyy tässä eurooppalaisessa tietosuoja-asetuksessa niin, että pyritään panemaan se optimaalisella tavalla toimeen, sillä vain henkilö, joka on perillä siitä, mitä julkisella taholla tehdään tiedoilla, voi saada ai, voi, saada, voi, saada, voi syntyä, hänessä, vai hänessä voi syntyä sellainen luottamus, joka sitten koskee sitä, miten näitä tietoja käsitellään. Poikkeuslausekkeet ja tiedon saamisen rajoittaminen ilman, että siihen on olemassa vaikuttavia ja toimivia korvausmittelyjä ei ole hyvä asia. Kiitos oikein paljon. Kokous on päättymään päin. Haluaisin kiittää kansallisten parlamenttien jäseniä sekä aamupäivän että iltapäivän kokouksista. Kiitos, että olitte koko kokouksen ajan paikalla. Kiitos loistopuheenvuoroista, todella korkealaatuisia puhujia, puheita ja kysymyksiä. Varmasti tämän päivän kokoukseen voidaan palatakin. Ja tämä osoittaa, miten tärkeää tämä lainsäädäntö on. Kiitos erityisesti teille ja kollegoille, live-kollegoille. Pari on jäljellä, mutta kiitos kaikille osallistumisesta ja erityiskiitokset kansallisten parlamenttien jäsenille. On varmasti sopiva, että yksi teistä pitää päätöspuheenvuoron. Edustaja Artemira Lombarte Espanjan parlamentin jäsen, pitää päätöspuheenvuoron. Kiitos jälleen kerran kollegat, että olitte tänään paikalla. Tämä on tärkeä päivä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja libe valiokuntaa aloitteesta järjestää tämä tapaaminen kansallisten parlamenttien tapaamis jäsenten kanssa 20. 5. toukokuuta tullaan saavuttamaan uusi vaihe tietojen suojelussa Euroopassa ja saadaan päätökseen prosessi, joka on ollut pelkästään prosessi, joka on tapahtunut viime vuosina tämän asetuksen myötä, vaan jopa viimeisten viiden vuoden aikana, jolloin siis lähtien siitä, kun komissio esitteli tammikuussa 2012 esityksensä lainsäädäntöaloitteiksi, jotka koskevat sekä direktiiviä että asetusta, joten 25.2018 päättyy prosessi, joka on vienyt kaiken kaikkiaan 23 vuotta, koska 1996 hyväksyt, 95 hyväksyttiin laki, joka koski tietosuoja Euroopassa, jotenka on melko varmaa, että hyvin pian äh, tullaan havaitsemaan kuitenkin heikkouksia ja uusia haasteita, jotka liittyvät siihen, että tulee esiin uutta teknologiaa, että puuttuu harmonisointia riittävästi eurooppalaisten normien osalta ja siihen, että on vaikeaa ja täytyy tietysti pyrkiä samaan aikaan ähm, myöskin har- harmonisointia, mitä tulee tietojen siirtoja koskevien normeihin ja myöskin tietojen solmisen kohdalta täytyy pyrkiä etsimään johdonmukaisuutta asioissa. Tämä on todellisuutta, jota emme saa unohtaa. Täytyy sanoa, että on hyvin olennaista se, että on tapahtunut Euroopan unionissa perustuslaillisia muutoksia. Täällä on puhuttu siitä, että 2000 esitettiin Nitsassa Euroopan oikeuksien Euroopan perusoikeuskirjassa ensimmäisen kerran tunnustettiin perusoikeustietosuojaan tällaisena perusoikeutena. Ja Lissabonin sopimuksessa tämä, siihen sisällyttiin tämä perustavanlaatuinen oikeus, ja se sai samanlaisen oikeudellisen arvon kuin kaikki muutkin perustavan, perustuslakien tasoiset normit Euroopan unionissa. Nämä elementit eivät ole etäisiä toisilleen ja, ja ajattelen sitä, että komissio sitten esitti näiden kohdalta ehdotuksen direktiiviksi vuonna 2012, ja ne sitten huipeutuvat kolme vuotta myöhemmin sitten siihen, että hyväksyttiin asetus ja direktiivi hyvin pitkän keskustelun jälkeen, joka oli vaivalloinen ja intensiivinen keskustelu, ja joka eh, tähän liittyvät myöskin eh, lobbien, lobbarien toimitsijat ja tuolloinen eh, lipavaliokunnan puheenjohtaja Lopez Aguilar on puhunut tästä jossakin yhteyksissä ja on sanonut, että Euroopan parlamentin historiassa on ollut harvoin sellaisia, sellainen intervinen kokemus kuin se käsittely, joka liittyy tähän tietosuojapaketin käsittelyyn. Joten tämä on ollut laadullinen valtava loikkaus, koska se on merkitty sitä, että on päästy eroon niistä heikoksista, jotka ovat liittyneet aiempaan oikeudelliseen puitteisiin, kun on kehitetty tätä oike- oikeutta tuollaista oikeutta, joka on kahdeksan peruskirjassa on saatu aikaan tällaisia juridisia välineitä direktiivin ja puitepäätöksen verrattuna, jotka liittyvät nimenomaan poliisi- ja oikeuslaitoksen toimintaan ja että myöskin asetusta, joka siitä korvasi direktiivin. Joten asetus on ollut erittäin kunnianhimoinen kysymys ja, ja se on merkinnyt uutta strategiaa, joka on luonteeltaan ennakoiva, ehkäisevä ja hyvin vaikuttava ja joka suojelee sitä on yksityisyyttä ja luo uutta turvallisuutta, mistä me puhunut, mutta todellakin se tulee varmasti vaikuttamaan erittäin voimakkaasti, miten tulee tietojen suojelemiseen ja sitten se myöskin merkitsee sitä, että vahvistetaan sellaista strategiaa, jonka kautta syntyy uusi eh, seuraamuksien järjestelmä, että tätä kautta vahvistetaan kansallisia viranomaisia ja eurooppalaisia viranomaisia, jotka kantavat vastuuta tässä kysymyksessä. Ja tätä kautta luodaan asia, joka ei pidä unohtaa ja josta on puhuttu vähän myöskin tehokkaita välineitä, joilla pyritään samaan aikaan Euroopan laajuista harmonisointia. Näiden eh, sääntöjen osalta syntyy myöskin uutta yhteistyötä eh, tutkinnassa ja uusi menettely, jonka kautta pyritään tehokkaasti varmistamaan eh, tämän Euroopan tasoisen harmonisoinnin tatautuminen. Ajattelen teknologista tsunamia, joka on tulossa, jota on tulossa uusia tosiasioita, uusia takuita, jotka ovat tässä eh, mainittu tässä asetuksessa, jotka, jotka liittyvät eh, uusiin kysymyksiin ja tässä myöskin avoimuutta, joka on nyt esille tässä yhteydessä. Joten tänään me olemme voineet selkeästi nähdä, miten on olemassa tällaista latenttia huolestuneisuutta, ja tämä direktiivi tätä ei ole pystynyt hälventämään. Ja tämä liittyy siihen, miten nämä tullaan toteuttamaan kansallisessa lainsäädännössä, miten ne liittyvät kansalliseen todellisuuteen, ja nämä liittyvät tietysti siihen, että olemassa tiettyä epäsymmetriaa, jota on edelleenkin säilyy kansallisella tasilla, kun on kysymys uudesta oikeudesvälineestä, joka tämä asetus on, ja monissa maissa, monissa kansallislainsäädännössä on poikkeuksia, ja on pyritty käyttämään hyväksi niitä poikkeuksia, jotka on mainittu asetuksessa lukuisissa yhteyksissä. Ja on todettu, että tämä voi vaikuttaa esimerkiksi eh, siihen, mikä on eh, se, mikä, mistä lähtien alikäiset antaa suostumuksensa. täytyy saada aikaan eh, johdonmukainen tulkinta, yhtenäinen tulkinta tämän asetuksen jotta voidaan varmistaa se, että se pannaan tehokkaasti toimeen ja nämä, tämä huolestumus liittyy nimenomaan siihen, että tätä lainvalvonnan tasolla pannaan toimeen ja mm, ajatellen taloudellisia seuraamuksia, jotka on otettu esille asetuksesta. Tämä liittyy myöskin tietojen käsittelyyn lukuisissa eri yhteyksissä, lukuisilla sektoreilla. Muistan tässä aiemmasta panelista, joka käsitteli tätä asiaa, tutkimusta, esimerkiksi myöskin biolääketiedettä. Ne ovat kaikki sellaisia huolenaiheita, joita eurooppalaiset ja kansalliset lainsäätäjät Eh, täytyy, jos täytyy seurata, jos nyt osaatte olla tarkkavaisena, jotta täytyy pyrkiä antamaan vastauksia näihin epäilyksiin ja näihin haasteisiin, jotka ovat esille. Ja on tärkeää, että nimenomaan nämä valvontaviranomaiset ovat riippumattomia. Tärkeää on, että kun asetusta tehokkaasti pannaan toimeen, niin eh, sen täytyy myöskin saada aikaan tyytyväisyyttä ja iloa siksi, että Eurooppa, Euroopan unioni tällä uudella lainsäädännöllä edelleenkin on viitekohta ja on johtajavana tehokkaasti tällaisella alueella, siis tietojen suojan alueella, kysymys on perustavista oikeuksista, oikeudesta siten, että on tietosuojaan, oikeudesta yksityisyyteen. Ja tämä johtavuus, se tulee heijastumaan sitten konkreettisina todellisuuksina toivottavasti myöskin Pohjois-Amerikassa, jotka joutuvat käyttämään omassa politiikassaan näitä eurooppalaisia standardeja myöskin muissa maanosissa koko maailmassa silloin, kun pannaan, tullaan panemaan hyvin samantyyppisiä lainsäädäntöä voimaan ja tätä kautta saadaan aikaan universaalistumista näiden normien osalta, joten emme ole pelkästään tekemisissä eurooppalaisen normin osalta kanssa, joka tullaan panemaan toimeen kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa, vaan kysymys on sellaisesta normista, joka pyrkii olemaan universaali, ja tästä voimme olla erittäin ylpeitä. Kiitos puheenjohtaja. Very much, um, as colleagues. Kiitos oikein paljon. Kollegat ovat lähtemässä. Kiitos oikein paljon Kalligeralo Lobarte. Mainitsisin, kun olette lähdössä vain sen parlamentin kannalta, että tämä on ensimmäinen askel tietosuojajärjestelmän uudistuksissa, mutta lainsäädäntö on tietenkin luvassa lisää e-yksityisyyssäädös ja muut neuvottelut. On tärkeää, että huolehdimme hyvästä suhteesta teihin kansallisiin parlamentteihin, jotta tärkeä lainsäädäntötyö voi edetä. Kuten kuulemme päätöspuheenvuorosta ja teidän puheenvuorostanne, voidaan todeta, että jäsenvaltioiden on hankala pitää kiinni määräajoista. Te olette esittäneet monia huolenaiheita ja tämä on valvottava tilannetta tarkkaan. Tietenkin käytämme komissiota lähtemään tarvittaviin toimiin, jotta paketin täytäntöpano toteutuu suunnitelmien mukaan ne ovat olleet suureksi avuksi. Nyt on puhuttu huolista, mutta myös mahdollisuuksista, jotka liittyvät tähän pakettiin. Tämä on ollut todella hyödyllinen päivä meille, parlamentin jäsenille. Kiitos siitä jälleen kerran kansallisille parlamenteille. Kiitos hienosta panostuksesta tänä päivänä. Kiitos.